Dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme kokous. Hyvät kollegat, nyt tarvittaisiin hiljaisuutta puoleltanne. No niin, koska nyt on surullista kerrottavaa tältä aamulta. Lentokoneonnettomuus Etelä-Ranskassa traaginen onnettomuus. Monia kuolonuhreja. Tarkalleen emme tiedä kuinka monta. En nyt käsittele yksityiskohtia, mutta meidän näkökulmastamme minuutin hiljaisuus olisi yksinkertainen reaktio tähän Ranskan tilanteeseen. Ja olemme tässä yhdessä Ranskan kollegoiden kanssa. Kaikilta, kaikilta puolilta sarjamme. Minuutin hiljaisuus. Thank you very much. Uh, we go to the next item. Kiitos. Seuraava kohta esityslistalla. Numero 15. Energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevat tulevat toimenpiteet. Keskustelu Miguel Arias Kanjeten kanssa, joka on ilmastotoimista ja energiasta vastaava komission jäsen. Ei ensimmäistä kertaa ole meillä tapaaminen Kanjeten kanssa komission jäsenenä. Aiemminhan tapasimme tietysti 20 vuotta sitten olitte <clears throat> parlamentin jäsenenä. Minä en silloin ollut, ehkä jo oli. Muistuttaisin teitä siitä, että ITRO-jäsenten kanssa epävirallisessa kokouksessa 10. helmikuuta Strasbourgissa Kanjeta keskusteli komission aikamista toimista yhteenliittymissä. Sehän on kovin tärkeää. Me olemme valmiita jopa omaan oma mietintöön tästä asiasta, hyvä komission jäsen. Emme ole vielä päättäneet, mutta asia vireillä on ehkä. Siitä päätetään. Nyt ja jäsen sitten puhuu tulevasta ilmasto- ja energiapolitiikasta ja niin liittyvistä aloitteista, joita on suunniteltu yhteydessä äskettäin hyväksyttyyn energiaunionin strategiaan. Asia on kovin tärkeä meille kaikille. Jos sopii, niin pyytäisin komission jäsentä alustamaan. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa puheenvuoroni esittämällä osanottoni komissionkin puolesta lentonnettomuuden johdosta, joka tapahtui siis Ranskan alpeilla aamupäivällä. Haluaisin esittää osanotolle kaikkien uhreiden omaisille näinä vaikeina aikoina. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa, Euroopan parlamenttia sitoutumisesta energiaunioniin ja tuen antamisesta, mutta me kaikki tiedämme, että sanat eivät riitä ihmisille jotka maksavat laskut. Ja nyt meidän täytyy muuttaa hyvät aikomukset teoiksi. Strategiset puitteet energiaunionille asettavat tavoitteet eri politiikan lohkojen integroimiselle yhdeksi strategiaksi tarkoituksena saada aikaan toiminnan johdonmukaisuutta ja, ja taitavasti avata uusi vaihe Euroopan integraatiossa. Siksi halusin keskittyä tänään keskustelemaan konkreettisista toimista tuossa strategiassa. Arvon parlamentin jäsenet, aluksi haluaisin puhua ensimmäisestä askeleesta tuossa toimintasuunnitelmasta, siirtoverkot. Kuten tiedätte, toimi, me olemme asettaneet tavoitteet ja se hyväksyttiin kuin energiaunionin asiakirjakin. 2014 jo 12 valtioita olivat 10 prosenttia tavoitteen alapuolella ja siksi siellä tarvitaan lisää työtä. 2020 tilanteessa täytyy palata. Hyvä, että olemme saaneet aikaan edistystä viime vuosina, mutta tässä on nyt eurooppalaisempi lähestymistapa infrastruktuureihin. Yhteisten hankkeiden hyväksyminen asetuksen nojalla on tässä tärkeässä asemassa. Yhdessä Verkkojen Eurooppa-välineen kanssa voidaan sitten myös osoittaa, kuinka paljon elpymistä saadaan aikaan yksittäisissäkin tapauksissa eri hankkeissa. Uudet puitteet ovat kantaneet jo hedelmää. Ensinnäkin Suomen ja Viron välinen yhteys on käynnistynyt ja kuten myös Espanja Ranskan siirtoverkon osalta voidaan antaa näitä hyviä esimerkkejä. Viime viikolla puhuin Madridissa myös transatlanttisesta putkesta ja Sefcovic oli käynnistämässä myös uuden luonnonkaasuputken rakentamisen käynnistämistä. Kyse on luonnonkaasusta, joka tulee meidän markkinoillemme. Tämä helpottaa toimitusvarmuutta ja näin voidaan olla kilpailukykyisempiä. 10 miljoonan kuutiometrin osuus tarjoaa seitsemälle miljoonalle kotitaloudelle energiaa. Meidän täytyy kuitenkin koordinoida paremmin vielä energiaunionia. Tarvitaan investointia Yksityisellä ja julkiselta sektorilta, oli sitten kyse esiristä tai muista mahdollisuuksista. 2020 mennessä lähes kaikki jäsenvaltiot ovat päässeet 10 prosentin siirtoverkkotasoon, lukunottama Kyprosta. Se on saari ja se on yhteydessä muuhun suuntaan 2023 mennessä sitten Iverian, niemimaa, Ranska ja Portugali ovat myös sitoutuneet 10 prosentin tavoitteeseen. Sen ansiosta voidaan paremmin integroida uusiutuvat energialähteet koko eurooppalaisen verkkoon ja näin on vahvistaa myös kaasun pääsyä, jotta voidaan toimitusvarmuus taata. Puheenjohtaja Juncker kertoi korkean tason työryhmässä siitä, että siirtoverkkoja yritetään kehittämään myös kun puhui, hän puhui Madridissa huippukokouksessa. Ja tämän vuoden puolenvälin mennessä saadaan toimintasuunnitelma. Tämän lisäksi me ollaan aloittaneet jo työn laivassa yhteistyötä Etelä-Euroopassa ja Itämeren alueella vahvistaen näitä aloitteita. Totta kai meidän täytyy kaikkea työtä vielä vahvistaa, jotta saadaan aikaan tuloksia energia-asioissa. Minä kyllä pidän valiokunnan ajan tasalla näistä hankkeista tulevina kuukausina ja vuosina. Hyvät valiokunnan jäsenet, Kuten 2014 Euroopan komissio sai tehtäväkseen ja myös maaliskuussa tänä vuonna viedä eteenpäin energiaunionia. Siksi me aiomme laatia oman ohjelmaprosessia varten. Me tarvitsemme integroitua hallinnointia prosessille, jotta energiaan liittyvät toimet Euroopan jäsenvaltioiden tai paikallisella ja alueellisella tasolla tähtävät samaan Tämän on oltava läpinäkyvää, joustavaa, luotettavaa, kunnioittain täysimittaisesti kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ja sitten, mitä tuloksia on saatavissa toimintasuunnitelman pohjalta, niin haluaisin hahmotella joitakin muitakin näkökohtia. Ensinnäkin haluaisin viitata energiaturvallisuuteen. Se edellyttää solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken perustua niihin tuloksiin, joita on jo saatu toimitusvarmuutesteistä ja strategiasta. Sen myötä saadaan infrastruktuureja ja toimitusvarmuutta 2015 loppuun mennessä. Mukana on myös useita osatekijöitä, mikä on tärkeintä ehdotus, kaasu, toimitusvarmuus, säädöksen uusiminen kun on kyse häiriöistä toimituksessa. Näin alueellista yhteistyötä vahvistetaan ja komissio on myös tässä mukana seuraamassa kriisinhallintaa. Meidän täytyy miettiä myös niitä mahdollisuuksia, joita on esitetyssä maakaasussa, myös kriisitilanteissa. Me aiomme esittää tätä varten oman strategian, myös varastointia ajatellen. Siinäkin katsotaan myös tarvittavia kuljetusrakenteita. Me pyrimme poistamaan esteitä tämän tyyppisen tuonin osalta Yhdysvalloista tai muilta tuottajilta kautta maailman. Varmuus liittyy myös sähköön. Tässä komissio esittää lainsäädäntöä toimitusvarmuuden takaamiseksi sähkön tuotannossa 2016 mennessä. Moni jäsenvaltio ei ole taannut muodollisesti tätä standardin osalta. Siinä käytetään vanhentunutta hajautunutta lähestymistapaa tuotannossa. Lopuksi varmuus ja turvallisuus edellyttää, että meillä on myös neuvottelukeinoja unionissa, kun keskustellaan eri mekanismeista, myös hallitusten välisistä sopimuksista tai jäsenvaltioiden ja kolmansien sopimuksista. Tässä varmaan teidän päätöksessä 2016 hyvät varmintin jäsenet. Kattavat energiamarkkinat ovat energiamme selkärankaa. Energiamarkkinat tarvitsevat enemmän yhteenliittymistä, mutta se ei toteudu, me pysty luomaan todellisia sisämarkkinoita niin, että Euroopan lainsäädäntö tulee täytäntöönpannoksi täysimittaiseksi. Siksi meidän täytyy täytäntöönpanna myös kolmas energiapaketti täysimittaisesti, varsinkin jos ajatellaan verkonhaltijoiden ja toimijoiden yhteyden purkamista, kunhan taataan se, että sääntelyä toteutetaan voimme myös sitten täytäntöpanna sitä. Minä aion esitellä ehdotuksen myös toimintasta 2015 ja 2016. Tämän valiokunnan työ ja parlamentityö ylipäätään on ollut tärkeässä osassa määritellessä energiaunionia. Minä aion tehdä yhteistyötä tiivisti jatkossakin. Hyvät parlamentin jäsenet, tiedän, että energiatehokkuus on seuraava kohta esityslistalle. Varmasti teillä on kysymyksiä Siksi halusin tehdä yhden asian selväksi. Myöhemmin tänä vuonna me aiomme esittää oman strategian myös viilentämistä ja lämmitystä varten. Me mietimme myös merkintälainsäädäntöä energiassa, jotta siis vasta tarkoitusta 2016 aiomme tarkistaa energiatehokkuusdirektiiviä ja sen perään tulee energiasuorituskykydirektiivin tarkistus, jotta päästään strategisiin tavoitteisiin tällä alalla. Loukkaakuun huippukokouksessa myös mietitään konkreettisia toimia. Energiatehokkuusdirektiivin tarkistaminen sisältää myös sitten ehdotuksen, jotta voidaan 33 artikla tarkistaa, jotta päästään 2030 tavoitteisiin. Näin saadaan myös tilaisuus Eurooppa-neuvoston toiveita täyttää, että päästään 2020 tavoitteisiin myös Euroopan unionin tasolla, eli 30 prosenttia on tavoitteena. Energiatehokkuuden on oltava tärkeimmällä siellä myös, jotta energiajärjestelmä olisi tehokkaampi, luotettavampi ja kestävämmälle pohjalla. Sillä on vaikutuksia kansalaisten arkeen, ajatellen energiasäästöä ja mitä kulutetaan ja kuinka paljon työpaikkoja syntyy. Komissio miettii, miten voitaisiin saada konkreettia energiatehokkuuden ympärille jo suunnitteluvaiheessa investointipäätöksissä. Ja olemme mielenkiinnolla kuuntelemassa teidänkin ajatuksia. Ne hyvät parlamentin jäsenet Euroopan unionin ilmastopolitiikan on oltava kunnianhimoinen. Se perustuu 2030 puitteisiin, jotta päästään vähähiiliseen talouteen. Meidän työmme perustuu siihen, että me asetamme tavoitettaaksi vähähiiliseen Euroopan unionin talouden, jotta ollaan kilpailukykyisiä kestävällä pohjalla ja saadaan työpaikkojakin aikaa. Me tällä alalla – olemme tuoneet tavoitteemme esille työohjelmassamme. Ensinnäkin täytyy työstää meidän markkinavakauden osalta, jotta voidaan sitten tarkistaa mahdollisesti ETS-direktiiviä ja sitten miettiä päästöhelpotuksia tietyillä aloilla. Eurooppa-neuvosto päätti 2013, että Euroopan päästö pitäisi 30-40 prosenttia leikata verrattuna vuoteen 2005. Niin ikään annettiin strategista osviittaa. Monissa kysymyksissä jokin täytyy vielä keskittyä liittyen esimerkiksi, miten täytäntöpano tavoitteita. Nimittäin niin, että jatkuvasti annetaan ilmaisia oikeuksia teollisuuden niin, että saadaan myös innovaatiorahasto ja mahdollisesti voidaan antaa oikeuksia ilmaisesti niin, että saadaan sähköä tuotettua. Mitä tulee hiilivuottoa, niin 2020 mennessä Euroopan unioni tarvitsee sääntöjä, jotta voidaan teollisuutta suojella ilmaisoikeuksia jaettaessa niin, että voidaan näitä valtion tukiakin, jos ajatellaan hiilen aiheuttamia kustannuksia välisesti tai suoraan. Sopiva suojan taso täytyy taata myös jatkossa niille elinkeinoaloille, jotka se tarvitsevat 2014 lokakuun Euroopan neuvoston pohjalta, mutta meidän täytyy pitää mielessä kuitenkin, että kuinka paljon oikeuksia on, niin se on rajallinen ja siksi kuinka paljon käytetään ilmaisia oikeuksia, niin sen täytyy olla vielä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa kuin tänä päivänä. Se täytyy toteuttaa niin, että voidaan taata kilpailukykyinen innovatiivinen elinkeinoelämä Euroopan unionissa. Se, että me päätimme jatkaa nykyjärjestelmän kanssa, Euroopan neuvosto vahvisti sen, että olemme oikealla tiellä myös ajatellen vertailua hiilivuotoasiassa. Nyt meidän täytyy vielä virtaviivaista järjestelmää. Komissio korostaa kovasti myös eri sidosryhmien näkemyksiä ja otamme mielemme vastaan myös eri tahojen näkemyksiä ETSn kehittämisessä. Mitä tulee muihin aloihin kuin ETS-aloihin, komissio on aloitellut valmistelutyön lainsäädännössä ja otamme myös mukaan alueet, jotka ovat ETSn ulkopuolella Euroopassa. Valmisteluihin kuuluu muun muassa se, että kuuleminen järjestetään sidosryhmien osalta, kuten vaikutusarviointikin. Minun tarkoitukseni on myös tehdä säädösehdotus päätösten osalta 2016 alkupuoliskolla. Sitten kansalliset tavoitteet käydä läpi myös saman menetelmän pohjalta kuin ne 2013kin tehtiin liittyen BKT-lukuun jäsenvaltioiden tavoitteet per BKT, jotka menevät yli keskiarvon Euroopan unionissa, korjataan, jotta saadaan kustannushyötyä aikaan tasapainoisella ja reilulla tavalla. Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unionin täytyy saada uudistuville energialähteille markkinat ja edistää tehokkuutta. Uusiutuvien energialähteiden direktiiviä täytyy merkittävästi tarkistaa 2020 jälkeen, jotta voidaan puuttua muun muassa haasteisiin, jotka liittyvät markkinoiden integrointiin uusiutuvan osalta. Minä aion tehdä uuden paketin tätä varten, mitä pikimmiten. Siellä on mukana myös lainsäädäntö sen takamiseksi, että, että pääsemme 2030 tavoitteisiin kusta, kustannustehokkaasti ja saadaan uutta politiikkaa kestävältä pohjalta. Meidän, me emme koskaan pääse etulöintiasemalle, me käytä uutta tekniikkaa tässäkään. Näin kansalaisetkin saavat parempaa energiaa meidän täytyy myös laatia omat toimintaohjelmat uusia tekniikoita varten, se julkaistaan myös tämän vuoden aikana. Näin saadaan hyvää analyysiä myös teknologisesta tilanteesta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Lopuksi vielä yksi seikka. Varmasti moni ottaa sen esille täällä tänäänkin. Jos ajatellaan tavoitteitamme, niin meidän tarvitsemme sitä, että suuntaamme katsemme tulevaisuuteen myös varastoinnin osalta. Tämä edellyttää sitä, että annamme mahdollistavat puitteet, varsinkin kun ETS-järjestelmää uudistetaan. Minä odotan mielenkiinnolla teidän kysymyksenne. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner, for your presentation. Kiitos alustuksesta, hyvä komission jäsen. Uskomattoman kattava ja laaja määrä lainsäädäntöjä muita kuin lainsäädäntöehdotuksia energia- ja ilmastopoliittisella toimintaohjelmalla. Kiitos kovasti siis tästä. Nyt sana on vapaa ensin koordinaattoreille. Karin ensimmäisenä. Voisiko pyytää kollegat kolmen minuutin puheenvuoroja? Niin, sorry. Kolme minuuttia koordinaattoreille, jos sopii. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Yritän sitten laajentaa puheeni kattamaan 5 kolme minuuttia. Niin kiitos puheen komission jäsen. Haluaisin sitä suoran kysymykseen. Ehkä se ei onnistu. Te puhuitte tästä yhdysverkkoista ja mikä on tavoitteena siinä, minkälaisia hankkeita on jo käynnissä, jotta helpottuu tilanteen parantaminen. Minun kysymykseni kuuluu, kun meillä sitten on olemassa nämä fyysiset yhteydet, miten kaukana olemme silti todella toimivista markkinoista. Siis esteet, joita tällä hetkellä on, ajattelen voimakkaita hallitsevia kansallisia yhtiöitä, se on yksi ongelma siinä, että saataisiin todella kauppa sujumaan yli kansallisten rajojen. Miten paljon huomiota, minkälaista huomiota tarvitsee meidän lainsäätäjänä kiinnittää asiaan, mitä täytyy tehdä, jotta nämä esteet voidaan raivata niin että tämä 10 prosentin yhteys olisi järkevä kuluttajien kannalta. Kiitos. Sitten kollega Dannika. Încă vă felicit că ați venit cu un plan de acțiune. Niin kiitos komission jäsen, kun esittelitte toimintasuunnitelman. Esittelitte toimintasuunnitelman, jota pidämme toivotan, toivotamme tervetulleeksi erityisesti johdonmukaisuudesta pidin siitä, mitä, siinä mitä sanoitte, ja että se mitä sanoitte on johdonmukaista sen kanssa, mitä herra Sefcovic sanoi. Jos puhutaan näistä yhteenkytkennöistä, niin joskus huolta aiheuttaa tämä 2020-tavoite. Mutta täytyy olla vuosittainen raportti, koska sitä myöden voidaan raportoida saavutetusta edistyksestä koska joskus eroja on mitä, siinä, mitä on saavutettu eri jäsenvaltioissa. No toiseksi, kun puhutaan kaasun tai sähkön vaihtamisesta eri maiden välillä, niin täytyy kysyä, että kuka on näiden virtojen seuraamisesta vastuussa. Ja sitten täytyy miettiä, että mitä tapahtuu, jos on aurinkoa etelässä, niin pystytäänkö se energia siirtämään pohjoiseen. Ja sitten päinvastoin, jos puhutaan lämmityksestä ja niin edelleen, mitään tästä ei ole oikein kunnolla kuvattu vielä. Miten saadaan energiaa etelästä pohjoiseen ja takaisin? No energiaturvallisuudesta. Puhutaan eriyttämisestä tuottajilla ja että mentäisiin idästä länteen ja niin edelleen. Ehkä se on merkki siitä, että asiat nyt otettaisiin vakavammin tulevaisuudessa, mikä on hyvä. Ja yksi asia vielä on hyvä. Se, mitä sanoitte uusiutuvista. Asia näytetään nyt ottavan paljon vakavammin. Koska ala tarvitsee tukea, ei pelkästään paperilla, vaan oikeaa tukea, jotta se pystyisi kehittymään. Täytyy investoida enemmän tutkimukseen uusiutuvissa. Silloin tämä ala otetaan vakavammin. Uusiutuvia pidetään sellaisena vähän oikukkaana lähteenä energialle, mutta sitä täytyy tehdä vähemmän oikukas. Ja uusiutuvien paketti mielestäni antaa puhtia tälle alalle, sektorille. jotta tästä ennakoimattomuudesta siinä, siltä osin päästään eroon. Ja sitten viimeisenä ilmastonmuutoksesta. Olisi hyödyksi, jos voisitte kertoa meille, mikä on mielipiteenne Pariisin konferenssista. Miten kerrotte parlamentille Pariisiin liittyvistä asioista? Kiitos. Uh, thank you much, colleague. Kiitos kollega. Ensimmäisenä puhui EPPn Sier on nyt ehkä vähän myöhässä ja nyt on sitten Federle ja Aldesta vuorossa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös komissiosen Kanjetelle siitä, että olette paikalla. Meillä on suuria mahdollisuuksia tällä vaalikaudella viedä eteenpäin kestävää energiapolitiikkaa rakentavammalla tavalla kuin aiemmin. Me tiedämme, että me olemme erittäin riippuvaisia fossiilista polttoaineista, öljystä, kaasusta, hiilestä – mutta kuten kollega Danikka totesi, on myöskin kasvavat markkinat uusiutuville energioille ja tosiasia on, että noin yksi miljardi euro käyttää Euroopan unionin päivittäin fossiilisten polttoaineiden tuomiseen. Tämä vaarantaa meidän turvallisuutta, luotettavuuttamme. Me olemme riippuvaisia muista maista, mikä merkitsee sitä, että meillä ei ole sitä luotettavuutta taloudellisesti katsottuna omassa piirissämme, vaan olemme riippuvaisia muista komissiosen Kanjette on pyrkinyt saman aikaan keskustelua siitä, että mm, jos pitäisi asettaa fossiilisia polttoaineita uusiutuvia vastaan, me voisimme nähdä, että ne ovat rinnakkaisia strategioita, joilla pyritään samaan aikaan voimakkaampaa taloudellista kehitystä Euroopassa samaan aikaan kuin sanankaan vihreämpää kehitystä. On olemassa erilaisia energiaympäristöjä, riippuen siitä, mitä edellytyksiä meillä on. Ei ole mikään salaisuus, että hiilellä on paljon resursseja, joiden kautta on voitu saada aikaan se, että Puolassa on tullut voimakkaampi talous, saatu aikaan lisää hyvinvointia kaikille, mutta kyllä se on myöskin poliittisista ja ympäristövuotisista eh, mahdollisuuksista, että voidaan katsoa, että voitaisiin liikkua siihen suuntaan, että liikutaisiin edettäisiin sellaisilla resursseilla, jotka ovat uusiutuvia. Aiemmin on voitu todeta, että on ollut aika eh, kovia kommentteja riippuen siitä, mistä päin Eurooppaa ollaan lähtöisin, minkälaisia energiamahdollisuuksia on ollut aiemmin käytössä. Me voisimme saada aikaan sen, että voisimme yhdessä ottaa näitä kysymyksiä esille, ajatellen myöskin tätä talouskriisiä, ja sillä tavoin me voisi käsitellä tätä kysymystä paremmin. Voisin sanoa, että on monia asioita, jotka eivät toimi, mitä tulee yhteisiin markkinoihin, ja nekin maksavat hyvin paljon. Me, me tiedämme, että energiaresurssit, joita on, e, ovat sellaisia, että niitä voida käyttää, koska ei esimerkiksi olisi sääntely, voitaisiin myydä ylijäämä sähköä muualle, eikä ole mahdollisuuksia edes viedä sähköä maasta toiseen. Kysymys on resurssien tuhlauksesta. Meillä on ylijäämää jo eurooppalaisilla markkinoilla, jota ei voida siirtää. Kysymys on myös siitä, minun mielestäni, että siitä, että minä ruotsalaisena sanoisin, että me emme voi osaltamme edistää energiapoliittisia ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja Baltiassa – siksi, että meillä on huonot kaapelit Baltian ja Ruotsin välillä. Tiedämme, että monien vuosien ajan meillä tulee olemaan sähköylijäämä, jota me emme voi myydä naapureillemme, jotka haluaisivat turvallisuuspoliittisesti ja energiapoliittisesti ja ympäristöpoliittisesti paremman tilanteen. Olisi hyvä, jos valiokunta voisi löytää jonkinlaisen pohjan sille työlle, jota sinä teet ja siinä työssä, jota sinä tulet viemään eteenpäin, joten pitää saada rakentavia ratkaisuja. Me olemme täällä Äh, valiokunnassa puhuneet äh, metsäkysymyksistä äh, ja, ja monta kertaa kaikissa näissä päätöksissä olemme tehneet, me tulemme aina samanlaiseen lukkiutuneeseen tilanteeseen, jossa on kysymys hiilen ja vihreiden vaihtoehtojen estämisestä vastakkain. Minusta meidän pitäisi saada aikaan se, että me selviytyisimme energia- ja ympäristöpoliittisista haasteista, joka ottaisi huomioon kummankin osapuolen. Ja konkreettisempi kysymykseni sinulle, komission sen Kanjette, olisi, miten me voimme löytää tämän strategian niin, että me emme aseta eri osapuolia toisiaan vastaan, vaan voimme löytää yhteisen foorumin myös maantieteellisesti Euroopassa, niin että voimme rakentaa enemmän varmuutta, enemmän yhteysverkkoja Euroopassa. Thank you very much, uh, colleague. And... Kiitos. Sitten Claude Turmes vihreistä. Claude ei ikinä hukkaa aikaa. Hän on aina virkeä. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin, komission jäsen. Kuulin siitä, mitä te sanoitte. Ihan hyvä, että te toitte esille tätä tärkeää lainsäädäntöä. Eli Yhden asian otin esille myös komission jäsen Sefkovicin kanssa aamulla eilen. Me haluamme luoda sisämarkkinat, mutta sisämarkkinoilla on valtavasti vääristymiä tänä päivänä liittyen tukiin ja siihen, että ulkoisia kustannus ei ole sisämistä otettu huomioon. Komissio on tehnyt laajaa tutkimustyötä tällä saralla ja se saatettiin niin tuota Ecofis-tutkimuksen myötä loppuun viime vuoden lopulla ja sitten siellä on yksityiskohtia, mutta siellä on seuraavia tietoja sisämarkkinoilla. Suurin vääristymä on fossiilisten hyväksi, toinen ydinvoiman hyväksi ja sitten vasta tulee uusiutuvat. Kaikki se, mitä nyt on nähtävissä, lähinnä siis perustelut että uusiutuvia täytyy päästä paremmin markkinoille. Kukaan ei vastusta sitä sinällään, mutta jos signaalit ovat väärin, jos markkinat eivät toteudu uusiutuvien pohjalta, nykyiset markkinat oikeastaan eivät palvele uusiutuvaa energiaa. Ne on suunniteltu 90-luvun alussa voimalaitoksiin jotka perustuvat energian ostamiseen lähinnä, eikä tuotantoon. Ja siksi kysyisinkin teiltä, miten komissio aikoo hoitaa nämä vääristymät markkinoilla? Tällä viikolla tuli julkimus yksi uusi tieto Saksassa – joka on varmasti yksi vapaimpia maita ja jossa on paljon yksityiskohtaista sääntelyä, on julkaissut ministeriön virallisia lukuja ja niiden mukaan ei ole riittävästi pantu rahaa syrjään, jotta voidaan päästä eroon nykyisistä ydinvoimaloista. Komissio oikeastaan on luvannut jo aikoja sitten, 2003, puuttua tähän. Eli koska siihen ei 2004 puututtu, niin Britit joutuvat maksamaan 30 miljardia puntaa, kun luovuttiin ydinvoimaloista. Ja nyt ei ole mitään ratkaisua. Halutaanko, että veronmaksajat voivat sitten olla kantavat kaikki kustannukset, kun kerran toimijoiden se pitäisi hoitaa. Mitä keskustelua tästä keskustella? Onko ydinvoimaa vastaan vai ei? Ei kun lähinnä on kyse reilusta markkinoista. Eli tuottajien täytyy kantaa kustannukset, eivät veronmaksajat. Very much, colleague. And next will be... Kiitos kollega. Sitten Kuen puheenvuoro. Neoktis Silikiotis, ole hyvä. Κύριε Επίτροπε, το πρώτο θέμα που θα Komission jäsen, ensimmäinen aihe, josta haluaisin tänään puhua, on alueiden ja jäsenvaltioiden eristäminen suurista verkoista. Kypros ja Malta, samoin kuin monet vuodista ja saarialueet ovat eristyksissä. Jotta voitaisiin päästä eroon tästä eristyneisyydestä, on asettu tavoitteita, mutta niitä ei ole vielä täytetty vuonna 2015. On vain jotakin yleisiä kommentteja, mutta ei mitään konkreettisia toimenpiteitä, jotka liittyisivät näiden alueiden yhdistämiseen näihin suuriin verkkoihin. Me tiedämme, että on poliittista tukea tietyille energialaitoksille ja myöskin kastelujärjestelmille. Mutta mitä nyt oikein on siis konkreettisesti tapahtumassa? kaakkoisen välimeren alueella olisi mahdollista luoda tällaisia laitteita, joilla voitaisiin saada, laitoksilla voitaisiin saada energiaa. Ja kun rakennetaan atomivoimaloita näille alueille, se on erityisen ongelmallista. Nyt Turkissa on rakenteella yksi ydinvoimala, ja ongelmaksi tulee olemaan myöskin se, miten syntyvä radioaktiivinen jäte, miten sitä huolehditaan väestön kannalta. Ja tämä on myöskin yleisistäin ongelma. Meidän pitäisi pohtia sitä, mitä voi tapahtua, jos tapahtuu onnettomuus. Me tiedämme, että on alueita, siis nämä alueet juuri ovat sellaisia, joissa on paljon maanjäristyksiä ja siinä mielessä on kaikkein herkimpiä alueita nimenomaan seismologisesti ajateltuna. Uudelleen tulisi yhtyä, ryhtyä johonkin, jotta energia varmuus taattaisiin e, Kaakkois-Euroopassa, myöskin Välimeren alueella pitäisi toimia myöskin Kyproksen ja muiden alueiden e, turvallisuuden puolesta, jotka ovat e, tällaisessa tilanteessa. Mehän tiedämme, että Turkilla on erityisiä suunnitelmia ja ja kuitenkin Turkki on ehdokas maa, joten pitäisi estää Turkkia rakentamasta vaarallisia ydinvoimaloita. EFDD. Kiitos. Ilmeisesti e FDD puhuu myöhemmin. Eli koordinaattoreiden puhekierros on käyty loppuun, joten komission jäsen, jos sopii, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Kiitos. Aloitetaan vaikeasta kysymyksestä EPPn puolelta. Siis kytkennät Ihan ok, mutta mitä sen jälkeen? Täytyy tehdä suuria muutoksia markkinasuunnitelmiin. Mutta tarvitaan muutakin. Tarvitaan verkkokoodit, network codes, älyverkot saattaa loppuun. Täytyy täytyy poistaa ongelmat, jotka estävät energian siirtoa. Kapasiteettimaksut on yksi ongelma tällä hetkellä jäsenvaltiot. Niillä on eri tukitoimia kapasiteetille. Tulevaisuudessa se voi olla energian siirrolle ongelma ja vaihdolle. Myöskin säännöllyt hinnat ongelmana. Myöskin este energian vaihdolle Eli aikanaan tulee sitten tiedonanto markkinasuunnittelusta. Miten voidaan saada tällainen harmonisoitu lähestymistapa kapasiteetin hallintaan? Miten täytyy parantaa alueellista yhteistyötä tuelle uusiutuville yhteisiä, siis ei väärentäviä, mutta markkinapohjaisia miten varmistetaan operatiiviset järjestelmät alueellisella tasolla, joustavampi kysyntään vastaaminen, se on hyvin tärkeää, miten sitten siirtotasolla parannetaan koordinointia, miten kuluttajat saadaan aktiivisempaan rooliin sähköasioissa. Ja myöskin sitten alueellinen vähittäismyyntikilpailu. Yhteenkytkennät ovat ok, se on koko järjestelmän äh, tausta selkäranka, mutta se ei riitä. Eli kyllä joo, näitä asioita täytyy käsitellä. Sitten tuli kysymys, mitkä ovat jatkotoimet? Uusiutuvien tavoitteissa. Me laadimme raportin siitä, mitkä todelliset kehityskulut ovat uusiutuvien käytössä. Sitten tiedämme, mitkä ovat pullonkaulat, siis vaikeudet jäsenvaltioissa, jotta uusiutuviin direktiiviin voidaan kehittää niin, että voidaan ratkaista ongelmia. Mutta meillä on kovin kunnianhimoinen uusiutuvien energiapaketti, mukaan lukien siihen liittyvä uusi direktiivi. On myös ohjeasiakirjoja, myöskin koskien kommunikointiongelmia parhaista käytännöistä – uusiutuvien tukijärjestelmissä. Tässä on suuri ongelma. Herra Turmes sanoo, on ok tarjon enemmän markkinoille pääsyä, mutta ei pelkästään niin, että tuki liittyy enemmän markkinaorientoituneeseen järjestelmään, koska meillä on eri tukimuotoja energiaunionissa uusiutuville. Jotkut niistä eh, sitten vaikuttavat kilpailu jäsenvaltioiden välillä voi olla kilpailuetu muihin verrattuna, kun noudat, jos noudattaa valtion tukisääntöjä ja niin edelleen. Haluamme uusiutuvan kehitystä. Miksi yhteenkytkentöjä pitää kehittää? Koska uusiutuvan kapasiteettia ei voi ilman niitä kehittää. Se on mahdotonta. 27 prosenttia on tavoite kautta linjan EU-tasolla. Sitä ei saavuteta, jos ei kehitetä verkkoa ja yhteenkytkennöiden osalta. On paljon eroja jäsenvaltioiden välillä. Joissakin on tultu, jossakin ei. Myöskin jäsenvaltiossa sisällä pohjoinen täytyy liittää etelään. Eikä kaikissa jäsenvaltioissa se ole helppoa, edes yli jäsenvaltion sisällä, pohjoinen etelä. Eli tässä komissio pyrkii täyteen yhteenkytkettävyyteen alueellisella tasoilla. Ja markkinapohjainen tuki uusiutuville pääasiassa, koska nyt kohtaamme ajoituksen, jossa ne ovat aika kypsiä teknologioita. Sitten on vielä sellaisia, joihin täytyy investoida vielä paljon rahaa innovointeihin, jotta ne saadaan kypsiksi, että niistä tulee markkinakelpoisia, mutta jotkut niistä, että voivatko ne sitten ilman suurta julkista tukea selviytyä. Toisaalta on ollut, tämä oli oikein hyvä tämä nesteytetty maakosuudittava Mikä on LNG-strategia tällä hetkellä? Olemme tilanteessa, jossa on fossiiliset näitä alhaiset hinnat öljylle, on alhainen hinta, sitten kaasu on indeksoitu monissa sopimuksissa kaasuun ja kaasun hinta menee alas. Ja sitten on uusia näitä jakelunapoja, kaasupörssiä, joilla pyritään asiaan vaikuttamaan. Sitten Yhdysvaltain sopimuksessa luku on tärkeä luku. Siinä sitten Yhdysvalloista vapaa vienti kaasun osalta ja kaksi hintajärjestelmän eliminointi luo uusia mahdollisuuksia niin, että on todellinen LG-kaasustrategia, mikä on kovin positiivista. Toimitusvarmuuden osalta meillä on maakaasuongelma, reittien toimistojen eriyttäminen. Sen vuoksi komissio haluaa saada hyvän strategian aikaan, ja tässä luotamme parlamentin tukeen ja panokseen. Miten saadaan älykäs strategia aikaan niin, että meillä on todellista tarjontaturvallisuutta. Toisaalta maakaasussa, sitten kaasuputket ja toisaalta LNG toiselta puolelta. Ei se ole helppoa, mutta on tärkeää saada aikaan tällaista toimintapolitiikkaa. Claude Turmes otti esille ongelman valtion tuista erityisesti fossiilisille polttoaineille. On selvää, että nyt on hyvin hyvä skenaario edessä, niin että tarvitaan todellisia ongelmia, koska nyt on alhaiset öljyn hinnat ja nyt on oikea aika keskittyä siihen, mitä tuille tapahtuu energia-alalla. niin että olisi kokonaisvaltainen ajattelu koko tilanteesta, koska lukujen mukaan 100 miljardia enemmän tuonti ja tuet ovat 100 miljardia. Tästä voidaan saada selkeä näkemys, koska tämä on johdonmukainen tuessa tavoitteiden kanssa, mitä energiapolitiikassa asetamme. Eli nyt on oikea aika alkaa ajatella näitä asioita. kyllä asia täytyy alkaa ajatella. Atomivoimaloiden ongelma. Niiden purkamisongelma. Euratom-sopimuksen artikla 40 perusteella ajatellaan uutta strategiaa. Tämä uusi ohjelma antaa tietoa nykyisestä atomiinvestointien tilanteesta ja tulevista trendeistä ottaen huomioon politiikan aiemman umpikujen. Ja tulee politiikka-aloitteita ehdotusneuvoston asetukseksi, jolla päivitetään informaatio vaatimuksia uusista atomi ydinvoimahankkeista. Ja tässä annetaan sitten ohjeita jäsenvaltioille ja vastaavan artiklan soveltamisesta atomisopimuksessa ja koskee myöskin sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Joten ymmärrän huolet atomiasiassa tuista ja tämä on uusi tilanne. Öljyn hinnat, emme tiedä ovatko ne pysyvät. Ja tässä on vari, siis vaihtelevuutta paljon öljyhinnassa, mutta nyt on oikea hetki alkaa ajatella asioita, koska öljyn hinnat tuovat esille monia kysymyksiä. Ainakin kehitys toisaalta toisaalta ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan maailman tasolla koska öljyyn liittyvien tukien ongelmia ei ole pelkästään Euroopan ongelma, se on maailmanlaajuinen ongelma. Kautta maailman on paljon tukia, joihin täytyy pureutua. Sitten tuli kysymys niiden määrän ongelmista Itä-Euroopassa, joilla on toimitusvarmuusongelmia. Käsittelemme tätä globaalilla eurooppalaisella tasolla. Jokaisen alueen täytyy puuttua toimitusvarmuusongelmiin Joillakin alueilla on ongelma intensiivisempi, joillakin vähemmän, mutta tällä hetkellä käsittelemme eteläisen käytön kehittämistä. jossa investointisuunnitelman mukaiset ennusteet ovat toteutumassa. Yhteen kytkentöjä halutaan Kaakkois-Euroopassa – kehittää, Bulgari ja Kreikka, pääasiassa Romania, Bulgari ja Serbia. Jokainen maa EU-ssa sähkön osalta. Siinä pitäisi olla 2020 prosentin yhteenkytkettävyys ja kaasustavoite on ainakin kolme toimittajaa. Nämä ovat päätavoitteet komissiolta. Kolme eri äh, toimittajaa kaasulle ja täysi kytke, yhteenkytkettävyys 10 prosenttia silloin pystytään, kun pystytään kehittämään politiikkaa tältä osin LG-politiikkaa, niin sitten ollaan paljon paremmassa asemassa kuin aiemmin. Ja stressitesti. On, siltä on sen hyvä tietää, missä eikot kohdat ovat ja missä vahvuudet. Jos on jäsenvaltioiden kesken solidaarisuutta, jos yhteenkytkentöjä kehitetään, vastakkaisvirtoja kehitetään, sitten EU pystyy toimitusvarmuutta parantamaan, mutta kaikki täytyy tehdä yhtä aikaa. Energiaunionin hanke on yhdeltä osin vaikea. Kaikki resursseja täytyy käsitellä yhtä aikaa, koska jotta saadaan aikaan todelliset yhtenäismarkkinat, tehokkuus, uusiutuvat, kaikki täytyy tehdä yhtä aikaa, koska jotta saadaan tasapainoiset markkinat, niin kaikki täytyy hoitaa yhdessä. Eli seuraavat viisi vuotta ovat ratkaisevassa asemassa. Ja tämä valiokunnan rooli on myöskin intensiivinen. Ja toivottavasti saamme tukea valiokunnan jäseniltä. Komissio on sitten hyvin valmis avoimen keskusteluun parlamentin kanssa, kun pyritään saavuttamaan näitä toimintasuunnitelman tavoitteita energiassa. Kiitos. Kiitos komission jäsenestä vastauksista ja huomioista. Hyvin tärkeitä asioita, hyvin tärkeää ITRE-valiokunnan toimintaa. Joten uusi jäsen toivotan tervetulleeksi Itri-valikuntaan, herra Urban. Tervetuloa Itriön. Kuten näette, ehkäpä jopa aktiivisin valiokunta tällä hetkellä. Korvaatte herra Eshenikin tietääkseni, jos voisi pyytää teitä pitämään puheenvuoron. Señor Arias Cañete, como consecuencia... Arias Cañete, seurauksena te Espanjassa on toteutettu kotimaan eh, verkon osalta, joka on 76 prosenttia suurempi kuin aiemmin, mutta huolimatta korkeista hinnoista Espanjan kansalaiset me olemme saaneet aikaan 300 miljardin euron velat sähkön osalta lähtien liikkeelle siitä, että on myös tietynlaisia puutteita, jotka liittyvät tarifeihin. Kuluttajat ja uusiutuvien energian tuottajat ovat ongelmisia, ja tietenkin se, mikä tässä on kaikkein antiksanomatonta, on se, että 7 miljoonaa henkilöä Espanjassa on tilanteessa, jossa ovat enelevät energiaköyhyydessä. Siitä huolimatta voitot, joita suuret sähköalan yritykset saavat Espanjassa, ovat käytössä katsoen kaksinkertaistuneet verrattuna siihen, mitä vastaavat muualla Euroopassa ovat, äh, ovat kehittyneet. Energiapoliittinen malli, jota te suunnittelee Euroopan osalta ja se, äh, mistä olette puhumaan tänne, miksi teidän suunnitelmissanne, jotka liittyvät äh, energiaan, ei sin, miksi niissä puhuta, miten pitäisi olla demokraattinen mahdollisuus päästä käyttämään energiaa? Miksi ette puhu demokratisoitumisesta, joka liittyisi nimenomaan energiaköyhyyteen, ei pelkästään Espanjassa, vaan myöskin muissa Euroopan unionin maissa. Ja on huolestuttavaa tutkimuksen mukaan, joka Greenpeace on tehnyt, että kahdeksan energiayhdistystä eivät noudata ilmaston ilmansaastumismääräyksiä, jotka Euroopassa ovat voimassa, ja yritysten lopparit sanovat, että uudet nuoret ovat va- paljon va- vapaampia kuin ne määräykset, jotka liittyvät siihen, miten siltä käyttäen on voitu saastuttaa ilmaa. The rule, kiitos teille, meillä on sääntönä minuutin puheet, mutta olette ensimmäistä kertaa valiokunnassa, joten te saitte nyt pidemmän puheajan kuin jopa kaksi minuuttia. Ja sitten rouva Pilar Castillo de Vera. Presidente, bienvenido, querido comisario. No niin, kiitoksia. Tervetuloa taas tänne valiokuntaamme ja käsittelemään meidän tehtäväkenttäämme kuuluvia asioita, eli energiaa. Pitää paikkaansa oli aika hämmästyttävä minun mielestäni ainakin, kun te kävitte läpi tässä politiikkaa Euroopassa energiatiimolta. No, Euroopan osalta varsinkin, koska siitä tässä on kyse, niin että hauska, että voi keskustella myös eurooppalaisen komission jäsenen kanssa näistä asioista. No, jokaisella on oma näkemyksensä, mitä pitää tehdä, ja ihan oikeuskin siihen tietysti. Mutta kun tässä nyt viittaan eurooppalaisen energiapolitiikkaan, niin, niin te alussa jotain tästä totesitte, kun ajatellaan mitä totesitte vastauksissa, ja ne ovat todella tyhjentäviä, kattavia, että eipä paljon enää muuta kysyttävää oikeastaan ole muusta tai ottaa uusia, uusia teemoja. Minä halusin kysyä kuitenkin kahdesta kysymyksestä. Nyt kun ajatellaan siirtoverkkonäkymiä, niin onko komissiolla tarkoituksena luoda alueellisia ryhmittyjä Euroopassa, kun ajatellaan valittuja hankkeita ja niiden rahoittamista? Ja toiseksi, miten komissio aikoo tehdä aloitteita, jotta voidaan kehittää älykkäitä verkkoja tällä saralla. Eli että huomioitaisiin myös digitaaliset tekniikat energialalla. Kiitoksia sitten kollega Kelde. Kiitos komission jäsen. Aina kun kuulen teidän puhuvan, niin tulee vaikutelma, että olette joku, joka tietää, mistä puhuu ja on valmis asioille tekemään jotain. Odotan todellakin tätä lainsäädäntöä, jota viette eteenpäin. Kolme avainsanaa tässä taitaa olla. Yksi on turvallisuus, eriyttäminen ja kolmanneksi yhteenkytkennät. Jos nämä kolme hoidetaan, niin sitten on varmuutta Euroopassa, turvallisuutta erityisesti energiaunionissa. Kaksi kysymystä. alueella alueellani on aika, paljon, aika vähän yhteenkytkettävyyttä kaasussa ja sen vuoksi lämmössä varataan öljyn varaan. Siihen varmaan täytyy puuttua Euroopan tasolla. Toiseksi mainitsitte myös, että toivot, että voisitte esittää lainsäädäntöä LNG-kaasusta, siinä varmaan on järkeä. Ja mainitsitte myös rakennukset. Ja mielestäni se onkin avainalue, jossa paljon voidaan tehdä energiatehokkuuden osalta erityisesti, kun ei ole kaukolämpöä, maalämpöä ja jos saataisiin todella energiatehokkaat rakennukset, niin mitä pitkällä voitte lainsäädännössä mennä, jotta, jotta tätä asiaa voidaan kehittää? Sam Griffin. Kiitos, Robert Griffin. Um. Kiitoksia. Komission jäsen, olen todella ilahtunut, että puhut energiatehokkuudesta keskeisenä osana ajattelua, mutta voisitko ehkä vähän enemmän kertoa yhteydestä energiatehokkuuden ja energiaköyhyyden välillä? Me tiedämme, että energiatehokkuus on tärkein vastaus suuriin huoliinne, ja totta kai tätä täytyy lähteä ikään kuin energialähteenä käyttää, ensimmäisen energiana. Komission jäsen mainitsi, että 75 prosenttia kiinteistöistä ovat kovin tehottomia. Se on sellainen alue, missä on valtavasti mahdollisuuksia. Energiaunionin tiedonannossa mainitaan, että energiaköyhyyteen voidaan puuttua vain yhdistämällä eri toimenpiteitä, mutta mitä konkreettisia toimenpiteitä ei mainita. Eilen komission jäsen Sefkovic mainitsi energiatehokkuuslainsäädäntöä tarkastellaan ja työllisyyden pääosastoja ruvetaan mukana myös, jotta voidaan torjua energiaköyhyyttä. Voisitteko kertoa meille ensinnäkin, Otetaanko energiaköyhyys huomioon, kun tarkastetaan energiatekoslainsäädäntöä? Te kyllä mainitsitte sen, mutta voisitko kertoa enemmän siitä? Ja sitten, miten te aiotte koordinoida Rouva Taissanin kanssa tätä energiaköyhyysasiaa? Mikä on yleistrategianne? Kiitos. Thank you very much. And next... Kiitos. Ja sitten herra Kofort seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. It's uh, very important. Niin tämä on hyvin tärkeää, äh, että saadaan aika täysin integroitu energiamarkkinat ja älykkäät verkot ja erät muut kysymykset nousivat esille, jotka liittyvät tähän. Mutta mietin sitä, että jos me todella haluamme olla menestyksekkäitä, niin haluaisin kuulla komission suunnitelmista vahvistaa esimerkiksi ESA ajatellen äh, resursseja, jotka sillä on käytössä, mutta ajatellen myöskin sen äh, sääntelyroolia, koska kansalliset viranomaiset ovat tavallaan sen tiellä, että syntyisivät täysin integroituneet energiamarkkinat. Ja ajatellen myöskin uusiutuvien roolia silloin, kun on kysymys täysin integroituneista energiamarkeista. Ja te puhuitte sitten myös siitä, että on hyvä, että neuvosto on tehnyt hyvät johtopäätökset, jotka liittyvät hallinnollisiin rakenteisiin. Te puhuitte dynaamisista hallinnollisista rakenteista. Haluaisin kuulla tästä enemmän, sillä jos todellakin halutaan saavuttaa 2030 tavoitteet, pelkästään ajattelen dynaamista hallintoa, joka liittyy näihin tavoitteisiin. Se ei ole pelkästään tärkeä kysymys, tarvitaan vankkaa hallinnointia, joka saadaan aikaan. Komission täytyy pyrkiä vahvistamaan se, että voidaan saavuttaa tavoitteet, mitä tulee tehokkuuteen ja uusiutuviin vuoteen 2030 mennessä. Kiitos sitten kollega Jadot. Merci, euh, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsen. Tässä nyt olen jo kuunnellut joitakin kollegoja ja nyt huomaan, että teillä on oma fani kerhonnekin täällä Itravaliokunnassa. Aika odottamatonta yllättävää, kun ajatellaan muutama kuukausi taaksepäin aikoja. Te lähdette liikkeelle aina tavoitteesta energia- ja ilmastoasioissa, niin te puhutte aina Euroopan neuvoston päätelmistä. Siis miten voidaan instituutioissa perustella sitä, että huippukokouksen päätelmät olisivat kaikkien toimielinten työn perustana. Miksi ette ota perustaksi tätä sitten myös silloin, kun on kyse parlamentin päätöslauselmista, ilmasto- tai energiaasioista puhuttaessa? Ihan yhtä hyviä nekin on. Ja siksi haluaisin, kun täällä on kaksi lainsäätäjää, mutta yksi ei ole ihan samalla viivalla. Toiseksi, ettekö ole sitä mieltä, että kun ajatellaan uutta terminologiaa päätelmissä, siellä puhutaan omista voimalähteistä, resursseista ja sen sellaisesta, niin se vain johtaa suureen hämmennykseen ajatellen siitä, mitkä ovat tavoitteemme energiasioissa, eikä ja tässä päädytään uudelleen kansallistamisen energiasioissa, jokainen panee siihen mitä lystää, ja ei enää voida puhua energian sähkö sisämarkkinoista. Kovin vähän mitä yhteistä enää siihen jää. Ja sitten lopuksi vielä, me olemme kuulleet vähän epämääräistä puhetta kahden asteen vaikutuksesta, ikään kuin se olisi se tavoite, johon pitäisi ilmastoneuvottelut perustaa. Voisitteko vahvistaa meillä, ettei tässä ole mitään hämmennystä teidän parissanne, ei komissiossakaan siitä, että Pariisista pitää saada aikaan kunnon etenemisohjelmaa. Kiitos ja seuraava puhuja, edustaja Martta. No, kiitos puheenjohtaja Herra Kanjette. Te käsittelitte ja sivusitte alustuksessanne öljyn hinnasta. Todellakin öljyn hinta ei ole koskaan niin ahainen ollut, mutta kaikki ovat kyllä samaa siihen, että, että se on poliittinen hinta. Saudi-Arabia haluaa tavalla lainausmerkeissä päästä eron kilpailusta, liuskekaasusta tai jostain muista vaihtoehdoista. Ja nimenomaan, koska tässä on hyvä tilaisuus, niin ettekö ole sitä mieltä, että pitää tarttua myös tilaisuuteen, jotta voidaan panna päästöille tietty katto, sekin olisi poliittinen päätös ja tietty hinta, mutta sitä varten me täällä olemme. And next speaker. Kiitos. Ja sitten herra Kirjautta Vidavo seuraavaksi. Kiitos. Haluan onnitella teitä, koska uusi komissio on todella voimakkaasti edistämään energiapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa, joka on koordinoidumpaa. On ollut kolme tiedonantoa, ja, jotka on esitelty, jotka liittyvät energiaan, yhdysverkkoihin, ja nyt on viimeinkin hetki, jolla puhutaan uusista aloitteista. Uudet elementit nousevat esille energiaunen yhteydessä Me pyritään saman aikaan se, että saadaan syvempää energiapolitiikan koordinointia. Ja tämä liittyy nimenomaan hallinnon malliin. Tämä on kuitenkin ähm, malli, joka ei vaikuta kovin kehittyneeltä. Haluaisin kuulla, miten on mahdollista se, että pohditaan energiaa, voitaisiin pohtia energiayhteistyötä, joka olisi laajempaa. Ajattelen sitä, miten, miten paljon on kansallista toimivaltaa, joka liittyy energiamiksiin. Tämä on sellaista, eh, joka on kompetenssi, jonka osalta komissiolla on kehitysvaikutuksia tunnustaa. Se, mitä tulee sitten ilmastonmuutokseen, eh, komission tavoite on eh, vain Pariisin kokousta, mutta tietysti avain tuon kokouksen menestyksen on se, että nimenomaan – Eh, nämä kaikkia ne maat, jotka erityisesti, just vastuussa kasvihuonekaasupäästöistä pyrkisivät saamaan aikaan eh, tavoitteita. ette, onko teillä jotakin toivomuksia, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, onko komissiolla olemassa jokin B-suuntama siltä varalta, että Euroopan unioni, joka vastaa 9 prosenttisesti maailmanlaajuisista päästöistä. Ja, vielen Dank. Zunächst erstmal. Niin, Kiitos. Mielestäni energiaunionin on mahdollisuus ja tuen myös sitä, mitä Greenpeace asiasta sanoo. Periaatteessahan sanotaan, että kyllä tällaista tarvitaan Euroopalle, mutta senkin vuoksi 12 jäsenvaltiota ovat sähköverkkoon liittyneet siltä osin, mutta on myös ongelmia. Ja juuri ydinenergia – Siinä minulle on epäselvää, että tavoitteena pitäisi olla kehittää mahdollisimman korkeat standardit ja hävittämisestä huolehtia. Science fiction, se oikeastaan minulle on. Tämä tavoitteen asetetta on kyllä väärää ja minulla on ongelma myös siinä, että ei ole mitään selkeitä lausuntoja siitä, että miten öljystä ja hiilestä voidaan siirtyä pois ja myöskin lieskekaasun tukeminen, miten sitä käsitellään enemmän tai vähemmän samalla tavalla uusiutuvien tuen kanssa. Mihin suuntaan halutaan mennä? Siitä tarvitaan selkeät tiedot. Mielestäni ne puuttuvat. Ja kysymys koskien energiayhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 15 kohta tässä toimintasuunnitelmassa on, siellä se on otettu mukaan energiayhteistyö kolmansien maiden kanssa. Ehkä voitte sanoa tästä vähän lisää. Madame Kumpula Natri. Rova Kumpula Natri, olkaa hyvä. Mr. Kiitos, kiitos rakkaani, että esityksen oli selkeä ja on hyvä jatkaa keskustelua siitä. Minäkin haluan kiittää eilisestä Sevtsovitsin esityksestä, samoin kuin teitäkin siitä, että energiatehokkuus nähdään yhtenä energian lähteenä, mutta on tietysti muitakin energianlähteitä, joista täytyy puhua. Otamme huomioon uusiutuvat energiat, joustavuuden, jota tarvitaan energiaverkossa, ja tekniset ratkaisut ovat jo olemassa, ei pelkästään näitä yhdysjohtoja, vaan tarvitaan myöskin verkkojen joustavuutta alueellisella ja laimallakin tasolla. Te mainitsitte myös kestävän biomassan, ja katsoin äskettäisiä, äskettäin komission asiakirjoja, jossa katsottiin sitä, miten eri maat täyttävät eri tavoitteensa uusiutuvien osalta. Vain kolme maata, jotka täyttävät nuo tavoitteet, Ruotsi, Viro ja Bulgaria. Minä tulen Suomesta ja meillä vain on 35 prosenttia ja tavoitteena olisi 38 prosenttia. Ruotsi ja Latvia ovat sellaisia, joissa tämä luku on suurempi. Siis kuusi maata mainitsin ja viisi niistä on todella hyvin riippuvaisia bioenergiasta. Ja minä pelkään pahoin, että jos me katsomme bioenergiaa vain itsessään, äh, monet arvostelevat sen käyttöä. Miten kestävää on äh, bioenergian käyttö tulevaisuudessa? Haluaisin kuulla varmuuden siitä, että saadaan. Kiitos. Speaker will be... Kiitos seuraava puhuja, herra Lewandowski. Advianto komission jäsen Barroso kakkoskomissiossa. Tiedän, että budjettitaisto oli jo ohi, mutta haluttiin löytää tasapainoa korkean ilmastotavoitetason ja nopeasti muuttuvan energiapolitiikan välillä – ei pelkästään hinnoittelun vuoksi, vaan myös varmuusasioiden vuoksi. Noin henkilökohtaisesti sanoen oli tavara- ja komission ja Nöttinger ja ilmastokomission jäsen Edikortolet vastakkain. Te otitte huomioon oikeastaan myös tämän tasapainottelun, mutta tasapaino nimissä teemme päätöksen, että emme puututa ETS 2020, siis tasapainon vuoksi, kun takapainotusti otetaan kaiken kaikkiaan lupia 900 miljoonaa, mutta nyt täällä parlamentissa tarkoituksena on saada toimintakykyiseksi 2018 se, tai 19 olivat perustelut mitkä tahansa, niin ei pidä harhoja siitä elätellä, mitä elinkeinoelämä sitten sanoi, että alennamme tavoitetasoamme sen sen, että nostaisimme kun tiedetään, mikä asiallista on komissiossa, ajatellen sääntelyä, julkilausumia, niin mikä on uudelleen teollistamisen asema 16 prosentin osalta ja miten saada yhteydessä toimintaedellytykset ja kiitos. Kun ajatellaan REACHia ja puhuja mikro katkaistaan. Bensten. Kiitos sitten herra Bensten. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kaksi lyhyttä kysymystä, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Miten komissio varmistaa sen, että periaatteet, jotka liittyvät, että energiatehokkuus on ensisijaista, että tätä periaatteita todellakin sovelletaan käytännössä? komission valmistelee lainsäädäntöä näiltä osin ja myöskin jäsenvaltiot on, on että komissio tunnustaa energiatehokkuuden sinänsä energian lähteeksi. Miten komissio varmistaa sen, että on rahoitusta hankkeille, jotka koskevat energiatehokkuutta eh, tässä investointipaketissa. And Mr. Javor. Kiitos sitten herra Javor. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulette kertomaan tänne ajatuksistanne kysymyksenne koskee energiaunionia. Herra Sefcovic ehdotti kolmen pilarin järjestelmää, energian kysyntä ja hiilen käytön vähentäminen, päähiilisyys viime viikon neuvoston jälkeen, kun pidetään mielessä Euroopan turvallisuus, energiaturvallisuusstrategia keskustelut, niin meillä on vielä se vaikutelma, että suurin osa energiaunionista suuntautuu mieluummin atomienergiaunionia kohti, mieluummin kuin uusiutuviin ja säästämiseen, energian säästämiseen. Miten tässä estetään se, että otetaan rusinat pullasta? siis EU-rahoittamat investointi, infrastruktuuriinvestoinnit, kun pidetään mielessä, että heikko kohta energiapolitiikassa on toimeenpano. Kymmeniä jäsenvaltiota ovat rikkomusmenettelyssä, kun eivät ole noudattaneet kolmatta energiapakettia. Kiitos. You very much, colleague. Kiitos teille. Seuraava puhuja, Rova Capeson Ruiz. Thank you very much. Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin esittää yhden kysymyksen komission jäsenelle liittyen kulutukseen. Saattaa olla mahdollista, että ennen kuin tämä kausi päättyy lainsäädäntökauden osalta, niin ehkä saadaan suosituksia komissiolta liittyen itse omaan kulutukseen. En tiedä, sanotaanko tästä oikein mitään. Voiko olla niin, että kuluttajan asema paranisi tässä ja tulisiko jonkinlaisia maksuja käyttöön? Very much, madam. Any other requests? Kiitos. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Kiitos. Pahoittelen, että olin puheajoissa niin tiukka, mutta komissio jäsenen täytyy lähteä viimeistään seitsemän minuutin päästä, joten tietysti vaikea niin lyhyessä ajassa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta olkaa hyvä. Ei paljon aikaa. Them, eh, usted tú has, to Lo, lo, lo, primero que quisiera decirle a... Señor... No, ensinnäkin sanoisin, että minä olen Euroopan unionin komissio. En ole Espanjan kuningaskunnan ministeriä. En minä vastaa minkään jäsenvaltion energiapolitiikasta, en yhdenkään. Minä harjoitan eurooppalaista politiikkaa 28 hyväksi. Tämä nyt ensikättelyssä. Sitten toiseksi pitää paikkansa, että Euroopan unionin hinnat ovat korkeat jossakin maissa, energian hinnat ovat hyvinkin korkeita. Se on ihan selvää, että Euroopan unionin energian hinnat ovat korkeat. Verrattuna kilpailuihin varsinkin Yhdysvaltoihin. Siellä liuskekaasun myötä on valtava asema, kun ajatellaan, että hinta muuttuu tuntien myötä. He ovat kilpailukykyisiä. Eurooppa ei voida enää pitää samanlaisessa asemassa, koska tuossa kai useimmissa maissa kaikki ei ole kunnossa. Meillä on riippuvuutta paljon ulkomaailmaan päin. Kuluttajat ovat siinä jamassa. Ja siksi koko energiaunionin ajatuksena onkin edistää kilpailukykyisiä energiahintoja niin, että meillä on yhtenäiset markkinat, niin että on enemmän kaasun toimittajia ja vaihtoehtoisia kaasumuotoja myös, nesteytettyä maaskaasua esimerkiksi, ja kunnon siirtoverkot ja älkkäät verkot, että kuluttajalla valinnaa valinnan vapaa ja kaikkea hyödynnetään paremmin. Se on tämä tarkoitus. Ja ensinnäkin energia, no energiatehokkuus ensin. Se on kaikkein parasta politiikkaa. Ja siinä, mikä minun on tehnyt vaikutuksen, että yhden prosentin tehon kasvu, niin maakaasun tuonti vähenee yli 2 prosenttia, eli tässä kyllä kaikki voittajat. Mr. Turmes, joka Herra Turmes, tässä nyt väännette kättä. Ainakin on selvää, että jostain täytyy lähteä liikkeelle, jotta pääsen eteenpäin. Eli selvää on, että tämä on tärkeää politiikkaa. Ja selvää on, että jotta saadaan halpaa energiaa, meidän täytyy eritellä hinnoittelua ja mekanismia. Siellä on velo, veroja, maksuja ja sun muuta. Siinä sisällä on niin paljon hinnoittelussa ja me olemme laatimassa myös hinnoittelun rakenteesta analyysin, jotta tiedetään mitä tässä on käynnissä. Ja me haluamme poistaa säännellyt hinnat. Herra Karins otti esille tämän ongelman markkinoilla. Erilaisia sääntelyjä hintoja eri jäsenvaltioista. Ihan mahdotonta myytää energiaa naapurille, koska hinnoittelumekanismit ovat niin erilaiset. Mutta jos säännellyt hinnat poistetaan, niin sitten täytyy puuttua energiaköyhyyteen. Se on meidän suurin huolemme komissiossa. Nimittäin se on ihan todellinen ongelma Espanjassa, ihan kaikkialla Euroopan unionissa. Energiatehokkuus on parasta politiikkaa siinä, koska saada tehokkaita rakennuksia, vähemmän kulutusta. Siksi haluamme kehitellä myös oman strategiamme lämmitystä ja vi- viilentämistä varten me haluamme tukea sitä, että on rahoitusta tarjolla myös, kun energiatehokkuusstrategioita suunnitellaan kaikkien hyväksi. Joskuskaan hallitukset joutuvat hyväksymään myös jotain, koska jos ajatellaan eristämistä tai tuplaikkunoita, niin siinä täytyy huomioida kaikki osakkaat asunto-osakeyhtiöissä ja monella on ehkä erilaisia näkemyksiä. Joskus on hyvin vaikea ruveta mitään aikaansaamaan, että se tarvitaan laajaa pohdiskelua kaikissa maissa, miten kehitellä energiatehokkuutta. 80 prosenttia rakennuksista ovat tehokkaita, niin energiaprosenttia energiakulutuksesta tulee rakennuksista. Eli se on kaikkein tärkeintä. Energiatehokkuus rakennuksissa, siis jäädyttäminen ja lämmittäminen. Eli siinä ovat sävelet selvät, mutta siihen voidaan puuttua vain erilaisiin toimenpiteisiin sosiaalisissa kysymyksissä, kansallisten, paikallisten, alueellisten toimijoiden avulla. Vaikkakin se on jäsenvaltioiden harteilla, niin unioni on vain osviittaa komission jäsen Täissenkin tulee tähän mukaan. Tämä on yhteistyötä, että päästään eroon säännöllistä hinnoista, mutta puututaan myös energiaköyhyyteen käsi kädessä ja koordinoiden asianomaisten komission jäsenten kanssa. Tämä on tärkeä kysymys, tämä energiaköyhyys, ja se vaatii yhteistyötä kansallisten viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen kanssa, kaikkien kanssa, jotta voidaan selvittää, miten voidaan puuttua tähän haavoittuvuuteen. Ei ole kyse pelkästään haavoittuvuudesta Euroopan tasolla, vaan se määritellään energiaköyhyys eri tavalla eri maissa. Kuluttajatkin määritellään eri tavoin, niin tarvitaanko yhteinen lähestymistapa? Se ensinnä. Ja sitten täällä tuli myös kysymys siitä, miten voidaan lisätä voimaa, jotta saadaan sisämarkkinat kuntoon, niin täytyy puuttua monenlaisiin ongelmiin. Ja meidän täytyy saada myös täytäntöönpanovaltaa. valtaa nimit, meidän täytyy rahoitustarkistuksen yhdessä miettiä, jotta löydetään täytäntöönpanovat oikeat vastaukset. Meidän täytyy vahvistaa myös riippuvuutta Euroopan unionin tasolla, jotta niin voidaan kehitellä sisämarkkinoita ja markkinasääntöjä ja se, mikä on kaikkein tärkeintä tässä tavoitteena, että rajat kysymykset myös hoidetaan, jotta saadaan yhtenäiset sisämarkkinat. Meidän täytyy saada aika liittävästi valtaa myös, jotta voidaan energiamarkkinoita kehitellä ja taata yhteistyö eri tasoilla koordinoidun rakenneen. Tässä on ihan valtavasti mahdollisuuksia eri tilanteissa, jos luodaan kunnon puitteet. ja uudet energian sisämarkkinat tärkeässä osassa tässä. Mutta tehtäköön selväksi, ei tässä kansallisia sääntelijöitä sysätä syrjään. Heillä on ihan omat tehtävänsä. Me noudatamme toisiaisuutta, mutta täytyy täytäntöön panna tätä, koska tässä on rajat ylittävää yhteistyötä. Esimerkiksi siinä kansalaiset ja sääntelijät eivät tätä pysty ratkaisemaan. Ja sitten yhteisön säännöstö tuo lisäarvoa. Ja sitten tuli kysymys, tärkeä kysymys, mikä on tavoitetaso. Meillä on erittäin korkea tavoitetaso ilmastokysymyksissä Pariisissa. 2015 tietty tavoite, tietty prosenttimäärä päästöjen leikkauksia. Miksi sitten 30? Koska se on oikea tapa kahden asteen osaltakin. 2015 60 prosenttia vähemmän päästöjä, jotta sitten tavoitteeseen päästään. Jos en tiedä, mitä tapahtuu sitten ennen Pariisia, jos ei tämä riitä, niin sitten muuta. Mutta tänä päivänä vain kaksi taloutta ovat päätöksen tehnyt Sveitsi ja Euroopan unioni. Ei mikään muu maa. G7 80 me haluamme, että muutkin maat lyöttäytyvät yhteen omiin ehdotuksiin 2020 ja niin edelleen. Pyydetään, että saadaan ehdotuksia niin yhtäläiset toimintaedellytykset kilpailulle. Jos Euroopan Uni olisikin vain yksin kunnianhimoinen ja selviäisi yksin. Niin. Mutta kun me teemme myös kovasti töitä yhteydessä Yhdysvaltoihin ja muihin toimijoihin, niin että kaikki teollistuneet maat asettaisivat kunnianhimoiset tavoitteet ennen Pariisin kokousta. Tässä tehdään yhteistyötä siis. Jos tavoitteet tosiaan riitä, ja Euroopan unionin alue kuitenkin, että Pariisissa käynnistetään selvä prosessi, joka on dynaaminen. 2015 tavoitetaso voi nousta ja sitten päästään tavoitteeseen. On kyse eri vaiheista, suunnasta. Voi olla, että ei päästä tähän tavoitteeseen heti. Minun mielestäni ei ehkä ole riittävästi sitoutumista, mutta kuitenkin kun on dynaaminen prosessi käynnissä ja sitä seurataan, tarkistetaan, analysoidaan ja sitten tavoitetaso nostetaan pikkuhiljaa. Se on maailmanlainen tavoite tällä vuosisadalla. Tärkeä tehtävä, johon on kaikkien tartuttava. Ja sitten tuli kysymys myös siitä, kun meillä on öljyn hinta niin alhainen, miksei sitten mietitä hiilen hintaa. Meidän täytyy tehdä päätös myös hiilimarkkinoista, ei mitään veroa. No, hyvistä huolestopuolista voidaan keskustella, mutta tästä on käyty komissiossa neuvostossa varmasti pitkä keskustelu. Ja, ja sitten me menimme siihen suuntaan, että, että näin teemme. Ja meillä ei ole hyvät markkinat, eivät täydelliset hiilimarkkinat. Herra Lewandowski esitti huolia edelliseltä kaudelta ja mitä sillä tehtiin. Tiedetään, mikä on parlamentin kannat, komission ehdotus, mikä on neuvoston kannat ja sitten saadaan kokonainen valtainen sopimus. Ja komissio sanoi, että jos laajatukia löytyy aikaisemmalla täytäntöönpanolla, mikä ettei, jos ei, niin sitten teemme ehdotuksemme. Katsotaan, miten käy. Komissio kyllä osallistuu rakentavassa hengessä, jotta saadaan sopiratkaisu aikaan. Mutta tarvitaan hiilen osalta selkeä merkki myös innoittelussa, jotta voidaan innovoida ja päästä eteenpäin. Yhtä lailla komissio haluaa myös hiilen varast- keräämistä ja varastointia kehittää. Ja mitä tapahtuu ylivoiman tai liuskakaasun tai minkä tahansa parissa, niin jäsenvaltiolla on oikeus valita omaa energiapalettinsa. Komission täytyy varmistaa, että jos joku haluaa ydinvoimaa, niin kaikki tapahtuu turvallisesti. Jos joku haluaa liuskekaasua, että sitten mietitään ympäristövaikutuksia. Ja jos joku haluaa hiiltä, niin sitten täytyy jotenkin saada aikaan varastointia ja talteenottoa. Ja sitten öljy, siinä täytyy, ehkä täytyy jotenkin miettiä tukia. Eli tämä on kokonaiskuva siitä, mitä tarvitsisi tehdä noudattaa kuitenkin kun jäsenvaltion oikeutta miettiä ratkaisujaan. Totta kai voidaan tukea myös uusituviakin, mutta niitä mutta ne saavat kyllä tukea myös. Me haluamme luoda yhteenliittymiä myös mahdollisimman pitkälle ja lisätä tehokkuutta, mutta Euroopan nyt tarvitaan erilaisia energialähteitä. Ja niin me yritämmekin jatkossa tehdä. Olen pahoillani, että niin on kaikki vastannut. Ai niin, niin. Kulutus. Itse kulutus. Mutta varmasti tämä on yksi aiheesta, johon vielä puututtava. Sitä itsekulutusta monenlaista. Kuluttajat uusiutuvat, jotka ovat myös verkkoon Katsotaan sitten, mitä voidaan tässä miettiä maksuna yksityisen kulutuksen kohdalla. Mutta tässä ollaan läheisessä yhteistyössä parlamenttiin ennen jokaista aloitetta, niin että käydään yleistä keskustelua, katsotaan hyviä ja huonoja puolia ja sitten arvioidaan niitä niin, että parlamentti on täysin rinnon mukana ja niitä voin tulla tänne esittelemään myös. It depends on all the committee. Thank you for... Kiitos ja kiitos, että olitte valiokunnassa komission jäsen. Tässä tulee kiireinen, kiireistä lainsäädäntöaikaa meille energia- ja ilmastopolitiikkaa toimintaohjelmassa. Kiitos vielä jälleen kerran. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us go to the next item. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Hyvin tärkeä myös. Resurssitehokkuus. Siirtyminen kohti kiertotaloutta. Hyvänen aika, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. I Uh, uh, dear colleagues, as usual. Hyvät kollegat, kuten tavanomaista on, niin haluaisimme teidän pysyvän salissa kokouksen loppuun asti. Mutta jos haluatte lähteä, pyydän, että lähdette nopeasti ja hiljaisesti. Sori, kun näin täytyy sanoa. Okay, okay, okay. Madame Kumpula Natri as well. Arva Kumpula Natri myös. Pyytäisin. Niin. Let us start. Okei, okay, aloitetaan. Resurssitehokkuus siirtyminen kohti kiertotaloutta. Kollega Benedek Javor on siellä valmistelija. Haluaisin sanoa, että lainsäädäntö ehdotus, joka kiertotalouteen liittyy, sitähän kutsutaan myös jätepaketiksi, ja jota komissio ehdotti, vedettiin pois. Ja siihen liittyy lupaus komissiolta, että se esittää myöhemmin parannetun ehdotuksen. Envivaliokunta jatkaa työtään kiertotaloudessa oma aloite mietinnön muodossa. Joten meidän äh, äh, lausuntomme on tärkeää myös, koska odotamme komission parannettua ehdotusta. Joten aloitetaan keskustelu. Valmistelija Javor on kollega Benedek Javor. Teillä on ensin puheenvuoro. Sanotaan korkeintaan viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aivan oikein kuvasitte, aloitimme työn tai jatkoimme työtä erityisissä olosuhteissa, koska me, silloin kun aloitimme työt, niin silloin meillä vielä olemassa tämä jätepaketti, joka liittyy tähän tiedonanto, joka koski kiertaloutta, mutta nyt kun esittelemme tätä luonnosta, jätepaketti onkin vedetty takaisin. Näissä olosuhteissa, joissa me olemme keskittyneet kahteen asiaan, joka on tämä oma aloitemietintö Siis toinen asia on ilmaista odotuksemme, jotka liittyvät odotettavissa olevaan uuteen esitykseen komissiolta, jonka komission St. Mermans ja komission Vella mainitsivat ja joka, jonka sanotaan semmoinen parannus verrattuna siis tämän vuoden loppuun mennessä. Ja osittain me haluaisimme myöskin pyytää tässä oma-aloite mietinnössä, että komissio kääntyisi parlamentin puoleen ja toisi parantun ehdotuksen, joka ei keskittyisi pelkästään kiertotalouskäsitteen jätepuoleen, vaan käsittelisi myöskin koko ongelman tuotannollista puolta ja myöskin katsoisi sitä, mitä ovat oikeudelliset askeleet jotka liittyvät tämän tuotantopuoleen nimenomaan kiertotaloudessa. Me olemme myös pystyneet pyytämään pitempää puitetta lausunnon laatimiselle. Ensimmäisen varjokokouksen jälkeen saatamme sisällyttää useimmat ehdotukset, jotka varjostelijat ovat tehneet eri poliittisista ryhmistä. Ja uskonkin, että viime kädessä tämä luonnos heijastelee lukuisimpia esityksiä, joita eri poliittiset ryhmät ja eri varjoittelijat ovat tehneet. Että haluaisin esittää kiitoksen kaikille varjoesittelijöille. Yhteistyö oli hyvää. Ja työ oli aika sujuvaa. Pitkälti oli yksimielisyys tärkeimmistä asioista. Mitä tulee sitten lausuntoluonnoksen sisältöön. Me itse asiassa katsomme, että energia ja resurssitehokkuus on osa tätä teollista uudistumista, kun se pelkästään maanosamme resurssiriippuvaisuudesta, vaan myöskin siitä, mikä on uuden teollisuuden perusta maanosassa, joka voi luoda työpaikkoja ja osaltaan voi myöskin saada aikaan taloudellista kasvua Euroopan unionissa mikä voisi olla kestävämpi muoto vihreää talouden kasvua, jota me siis tarvitsemme. Viitamme siihen, että kunnianhimoinen lainsäädäntöesitys on sellainen, jota me odotamme komissiolta, ottaen huomioon sen, että me tarvitsemme kattavat politiikan puitteet ja myöskin integroidut välineet, joten ei pelkästään mitään tällaista erillistä palastavaan kokonaisuudessaan kattavat politiikan puitteet. Olen kääntynyt komission puoleen pyytäen myöskin pakettia, joka sisältäisi myöskin kestävyyden äh, eri materiaalien käsittelyn ja e EUn tasolla. Tätä käsitettiin käsittelemään vuonna 2010 Belgian puheenjohtajakaudella. Ja tämä liittyy myöskin jätehallinta. Mitä tulee sitten elintarvikejätteisiin? Kysymykseen, jota pitäisi käsitellä, se on hyvin tärkeä kysymys. Meistä se oli osa alkuperäistä jätepakettia. Haluaisimme nähdä tämän uudellessakin paketissa. Korostamme myöskin sitä, miten tärkeää on, että vaan tapahtuu myöskin tuotteiden elinkaarta pidennetään ja että tässä yhteydessä myöskin on, että täytyy ottaa huomioon kuluttajien oikeudet ja kuluttajien suojelu. Synergia teollisuuden osalta on myös mainittu luonnoksessa. Se, että käytetään sivutuotteita raaka aineena talouden kierrossa. Ja korostamme myös sitä, miten tärkeää on saada aikaan ympäristöverouudistuksia, jotka voivat olla houkuttimia – siinä, että Euroopan talous siirtyy kohti kiertotaloutta. Ja lopuksi, tämä on viimeinen asia, rahoitus. Esityksen rahoittaminen kiertotaloustiedonannossa ja jätepaketissa, siis tässä lainsäädäntöpaketissa, joka toivottavasti tulee takaisin komissiolta, ilman kunnon rahoitusta näitä esityksiä voida toteuttaa. And now shadow reporters, no... Kiitos. Sitten tarjoajattelijat korkeintaan kolmen minuutin puheenvuorot. Herra Kampus ensimmäisenä EPPstä. Gracias, president. Eh, no, seré breve, no utilizaré los tres. Kiitos ihan lyhyesti. Kiitän tehdystä työstä. Minä olen samaa mieltä hänen kanssaan, että varmasti yhteistyötä tässä voidaan myönteisessä merkissä harjoittaa nopeita kommentteja. Varmasti voidaan valitella paketin peruttamista, mutta kuitenkin minä haluaisin myönteisessä hengessä tarkastella todellisuutta ja mitä mahdollisuuksia nyt saadaan, jotta tämä tiedonanto olisi osa tätä työtä, jota komissiokin tekee, niin että saadaan uusi paketti ennen vuoden loppua. Ja totta kai sen täytyy olla korkeammin tavoitetasoltaan, että kattavampi kuin edellinen paketti. Ja totta kai täytyy tarttua nyt tilaisuuteen, jotta voidaan poliittisestikin tukea kunnianhimoisempaa ja täydentävää pakettia. Nimittäin nyt tässä on suuri tilaisuus saada aikaan erilaista taloutta Euroopassa. Se merkitsee sitä, että enemmän tukea pk-yrityksille, enemmän tietoisuutta myös siitä, että me tarvitsemme kiertotalouspaketti, joka menee vielä pidemmillä kuin että on pelkästään jonkinlainen direktiivi kierrätystä varten, mutta kun täällä juuri kuultiin, tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa kysymykseen. Ja sitten pitkän aikavälin ehdotus myös liittyen koulutukseen, ammatilliseen puoleen kiertotaloudessa. Totta kai tässä on eri vivahteita myös ja teemme tarkistuksen niiden osalta, lausuntoa, mutta no niin, siinä menikin jo aikani. Mrs. Kirsten Kiitos. Sitten SIDltä Rova Kinton Downing. Kiitos ja pahoittelen, että Pervans Peresin täytyy mennä äänestykseen toiseen valiokuntaan, joten puhun hänen puolestaan. Mekin toivotamme tervetulleeksi lausuntoluonnoksen ja kiitämme esittelijää hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. jos ne laittaa kaikki kortit pöydälle, niin tässä Potocnikin energiatehokkuusfoorumissa olin ennen kuin valit, minut valittiin tänne Euroopan parlamenttiin, niin tässä on minulla vähän omaa lehmää ojassa. Kiertotalous mielestäni ryhmäni mielestä on todellakin avainasemassa oleva alue, kun halutaan elpyä työtä, työpaikkoja tuottaen. Siihen kuuluu sosiaalinen puolikin, potentiaalisesti kaksi miljoonaa työpaikkaa ja sitten ympäristöhyödyt. Ja sen luoksi oli todellakin harmi, että ehdotus vedettiin takaisin. Mutta ehkäpä se oli kuitenkin parasta, mitä ehdotuksella saattoi tapahtua, koska se tarkoitti sitä, että ne, jotka asiassa mukana olivat, heidän täytyy sitten taistella takaisin varmistaakseen, että se käsittelyssä pysyy. Ja nyt sitten monelta teollisuuden aloilta on ollut vahvoja reaktioita jäsenvaltioilta kaikilla myöskin kansalaisyhteiskunnan puolelta. Se on hyvin positiivista. Mekin haluamme kunnianhimoisen strategian, ei pelkästään mukaan lukien jäte, vaan myöskin että hyvät ja selkeät tavoitteet. Ekosuunnit, ekologinen suunnittelu mukaan lukien ja myöskin sitten tuotteiden äh, vanheneminen. Ja täytyy painottaa tai edullisia synergioita eri alojen välillä, jotta voidaan varmistaa, että tässä on yhteys sekundaarisiin raaka-aineisiin. Ja sitten viimeisenä tässä halutaan periaatteessa luoda työpaikkoja. Monissa perusteollisuuden, monilla perusteollisuuden aloilla, myöskin jätealalla, muilla aloilla. Jotkut näistä aloista ovat sellaisia, että siellä on tärkeitä asioita työterveydessä ja turvallisuudessa ja laadukkaissa työpaikoissa, joten laatuulottuvuus täytyy ottaa mukaan. Se on avain asia itrivaliokunnalle myös. Koulutus, työterveys ja turvallisuus pitäisi olla osaehdotusta. Toivottavasti nämä voidaan ottaa mukaan. Olemme jättäneet tarkistuksia ja toivomme, että sitten kun tarkistukset on kaikki jätetty, niin voimme samassa hengessä jatkaa kokoontumisia, saada aikaan hyvät kompromissiehdotukset eri ryhmien välillä. Kiitos. Kiitos Sherpana, olette aiemmin nyt itse vuorikiipeilijänä. Ja nyt kollega Federley. Uh, thank you, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös kollegoille, jotka olivat varjoistelijoita. Meillä oli erittäin hyvä kokous juuri eilen illalla. Kiitos myös esittelijälle, työstä hän on tehnyt. Minä sanoisin pohjimmiltaan samat asiat kuin sanoin suljetumassa piirissä varjoesittelijöiden kesken. Me alderyhmästä Ajattelemme, että lausunto tällä hetkellä on aika voimakas ajatellen sitä, että olemme reagoineet siihen, että tämä jätepaketti vedettiin pois, kuten SD-kollega sanoi, ehkä tämä oli kaikkein paras asia kuitenkin, mitä saattoi tapahtua, koska meillä nyt on mahdollisuus käynnistää uudestaan kiertotalouspakettia viedä sitä pitemmälle niin, että ei keskitytä pelkästään jätteeseen, vaan pyritään näkemään, mitä resursseja on olemassa yhteiskunnassa, joita voidaan hyödyntää uudestaan paremmalla tavalla – ja joita voitaisiin kenties käyttää resurssitehokkaammin. Olemme myös ottaneet esille jotakin asioita, jotka ovat hiukan ongelmallisia, kun ajatellaan työtä Euroopan tasolla. Kysymys on siitä, että on aina tämä tasapaino kansallisvaltioiden toimivallan ja Euroopan parlamentin toimien välillä. Nämä aina eivät sovi yhteen, mutta pitäisi puhua sitä, että rohkaistaan ja tunnustetaan se, että jonkin jotakin politiikkaa pitäisi rohkaista kansallisella tasolla. Esimerkiksi ajatus tästä laajemmasta tuottajan vastuusta on johtanut aivan uudenlaisen ajatteluun Ruotsissa, kun ajatellaan pakkauksia. Jos katsomme 15 vuoden ajan kehitystä, niin paikallisessa kaupassa oli suuria ongelmia 15 vuotta sitten kaiken jätteen kanssa, joutuvat maksamaan sitä, että joku keräsi ja poltti sen. Nyt nämä kerätään maksutta ja ja heille maksetaan resurssista, joka tämä jäte on. Kysymys on siitä, että ajattelu on muuttunut sen osalta, mikä on jäte ja mikä on tuote, jota voidaan hyödyntää uudestaan. Tässä me turvataan myös työpaikkoja. Tämä koskee esimerkiksi siis paperia ja lasia, jossa kierrätys on 90 prosenttista. Tämä on voimakas teollisuuden ala, joka luo työpaikkoja, se on innovatiivista. Ja vanha ajattelutapa, jossa jätteet nähdään jonakin sellaisena, joka pitää laittaa kuoppaa johonkin – ja peittää sitten maalla, itse asiassa tuhosi paljon suurta arvoa, jota yhteiskunta pystyy hyödyntämään ja jota voidaan hyödyntää voimakkaammin vielä tulevaisuudessa. Ja haluaisimme siis enemmän painotusta tässä innovatiivisessa osassa, eh, teollisuudessa osassa, niin että voidaan vahvistaa eurooppalaista politiikkaa, Euroopan taloutta. Tulemme tekemään tästä tarkistuksia, mutta minusta tuntuu siltä, että suurin osa ryhmistä oli todella omaksunut hyvin edistyksellisen näke- näkemyksen tästä asiasta, joten tämä on ollut hyvä lähtöpiste, jos me saamme asian liikkeelle ennen ja saamme tämän käynnistettyä ennen kuin komissio tekee oman silloin meillä yli puoluerajojen on mahdollisuuksia saada aikaan jotakin hyvää. Kiitos. And the next speaker. Kiitos. Sitten Guen ja ryhmäpuheenvuoro Miroslav Ransdorf, varapuheenjohtaja. Thank you, Chairman. Kiitos. Mielestäni on erittäin tärkeä aihe nyt käsillä, eikä pelkästään Euroopalle, vaan kaikille johtaville talouksille maailmalla. Esimerkiksi kun puhutaan energian kulutuksesta, niin me olemme keskustelleet tästä usean otteeseen. Eli energian korkea kulutus tai raaka-aineiden korkea kulutus voivat aikaa myöden olla kapulana rattaissa taloutta kehitettäessä. Kiina esimerkiksi on viime vuosikymmenten aikana hämmästyttänyt maailmaa talouskasvun korkealla luvulla, mutta viime aikoina jäteongelma, korkea raaka kulutus, energian kulutus ovat osoittautuneet nyt kapuloksi rattaissa, varsinkin ajatellen ympäristöä. Amerikkalainen taloustieteilijä, hassu nimi hänellä muuten, Elizabeth Economy, julkaisi Kiinasta kirjan. Hyvin mielenkiintoista, että ajatellen vaikka siinä rinnalla Intiaa, jos kasvu on toista luokkaa, niin energian kulutus Kiinassa on kolme kertaa korkeampi kuin Intiassa. Verrattuna Eurooppaan kuusi kertaa korkeampi. On kyllä sanottava, että ympäristö, ilman pilaantuminen, vesien pilaantuminen, maaperän pilaantuminen ovat nyt estämässä kasvua ja on suuri vaara yhteiskunnalle. Mielipidetiedustelussa suurin osa kiinalaisista on samaa mieltä, että ympäristötekijä käy yhä tärkeämmäksi. Ja ympäristön asema on vahvempi, vaikka se hidastaisi talouskasvua. Eli tämä on tärkeä tekijä. Tärkeä tekijä myös työllisyyttä ajatellen. Kun ajatellaan ympäristösuojelua ja alan kehittämistä, niin sieltä voi löytyä uusia työpaikkojakin. Me tiedämme, että tavaratuotannon on ollut ja mennyttä. 60-luvulla ranskalainen sosiologi Forestier julkaisi kirjan kapitalismin viimeisistä vuosista. Hän ennusti palveluiden kehittymisen, mutta palvelutkin on nyt käytetty loppuun. Nyt etsitään uusia mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseksi. Niinpä ympäristö, ja kiertotalous voivat olla uusiutuva lähde. And colleague Tamburan. Kiitos sitten kollega Tambur. Salve presidente, eh, sosteniamo completamente l'opinione. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Javoria siitä, että hän on huomannut joitakin meitäkin, meidänkin ehdotuksiamme liittyen kaupallisiin ja teollisiin kysymyksiin. Me aiomme kuitenkin tehdä tarkistuksia vielä ja pidämme tärkeänä sitä, että ollaan myös jätteiden käsittelyssä vastuuntuntoisia, myös ajatellen energian hautuunottoa. Niin ajatellen, että tätä lämpöpuolta arvioidaan, kuten Italiassakin tätä on pyritty tekemään ihan kielellisellä tasolla. Ehkä tämä täytyy miettiä, miten paljon tämä aiheuttaa uutta saastumista ja sitten tulee muuta jätettä, joka ei enää ole kierrätettävissä. Olemme hyvä, että yhdeksän kohtaa ja voin lausunnossa puhutaan siitä, että pitäisi veropaineita siitä saastuttamiseen eikä työhön. Ehkä tämä on paras antaa kannustumia myös sille, että tuottajat käyttävät mahdollisimman hyvin eri resursseja ajatellen elinkaarta tuotteissa. Ja tämän lisäksi me haluamme edistää muutosta vielä tuotteiden takuuseen Euroopassa niin että edelleen voitaisiin resurssien kulutusta vähentää. Kiitos. Karina European Commission. Sitten komissiosta Rouva Karina Fopel. Kiitos. Komission taholta me pidämme hyvänä valiokunnan ehdotuksia. Ajatus siitä, että energia yhdistetään laajempaan resurssitehokkuuteen – ja että korostetaan kilpailukyky näkökantaa ilman, että unohdetaan PK-yritysten maailmaa. Otamme huomioon eri kommentit, joita täällä tänään on tehty. Myös ehdotuksissanne on aivan oikein yhteys myöskin myöskin investointisuunnitelmaan, jonka pitäisi tukea jäsenvaltioita siirryttäessä kiertotalouteen, joka on resurssitehokkaampaa. Energi- komissio on siis aloittanut työn uuden esityksen parissa, joka liittyy kiertotalouteen. Uusi paketti on sellainen, että odotetaan sen sisältävän toimintasuunnitelma, samoin kuin myös jäteesityksen, ja tarkoitus, että tämä tulisi ennen vuoden loppua. Jotta siis täydentää siinä on tehtyä työtä, on hyödyllistä saada panoksia parlamentista nyt kesän aikaan, niin että komissio voi ottaa huomioon ajatukset, tehdessään uutta esitystä. Me tarkastelemme todellakin kaikkia kierron vaiheita. Tarkoitus on paremmin yhdistää jätehuolto siihen, miten saavutetaan kiertotalouden tavoitteet. Me aiomme esittää vahvistettua painopistettä tuotesuunnitteluun myös niin, että kehitetään markkinoita kierrätetyille materiaaleille. Toimintasuunnitelman odotetaan olevan jotakin hyvin operatiivista, niin että se keskittyy pullonkauloihin, joita on kiertotaloudessa eri osissa arvoketjua. Ja tämä on, ovat niitä ehdotuksia, jotka tullaan viemään, jotka tullaan viemään eteenpäin tämän nykyisen komission toimikaudella. Nyt on hyvin myönteistä vauhtia tässä asiassa. Komission sisällä tällä hetkellä näitä tavoitteita koetaan laajalti omiksi ja me koemme tämän uudeksi tilaisuudeksi myöskin ajatellen ympäristöpuolta asiassa. Aivan oikein on todettu, että komissio suunnittelee julkista kuulemista tästä toimintasuunnitelmasta. Se tapahtuisi touko- ja heinäkuun välillä. Kiitos. Kiitos, Rova Fogel. Niin, Fopel, sorry. Hän edustaa energian pääosastoa, ei ilmastoa tai ympäristöä. Energia, energia. Ei kun ympäristö hän sanoi. Tärkeä tieto. Minulla oli tieto energiapääosastosta, mutta ympäristö. Valmistelijan loppuhuomiot. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ehdotuksista, huomioista ja mielipiteistä varjoesittelijöiltä. Täydellistä tekstiä ei ole. Kaikkia tekstiehdotuksia voidaan parantaa ja meillä on suuret odotukset tarkistuksia kohtaan varjoesittelijöiltä. Samalla linjalla ollaan ajatuksissamme varmaankin yhteisiä intressejä löydetään varmaan paljon. Tiedoksi haluaisin sanoa, että minulle kerrottiin, että kun alkuperäinen määräaika tarkistuksille oli 26. maaliskuuta, niin sitä voidaan lykätä niin, että se on 8 huhtikuuta, että on vielä aikaa keskustella joistakin tarkistuksista ja myöskin keskustella asiasta Envivaliokunnan kanssa, jossa myöskin valmistellaan lausuntoa tästä aineistosta. Eli vähän voidaan harmonisoida näitä lausuntoja sananmuotojen osalta ja siinä, siitä suunnasta, mihin mennään. Olen vakuuttunut, että lopputuloksena saadaan sellainen teksti, joka tyydyttää kaikkia Kiertotalousstrategia on ainoa asia, jolla resurssien käyttöä voidaan vähentää ja vähentää ekologista jalanjälkeä. Samalla aikaa, kun luodaan työpaikkoja, parannetaan kilpailukykyä ja hoidetaan mantereen resurssi riippuvuutta tehokkaasti. Tähän pyritään nyt toivottavasti komissio palaa parlamentin pakeille lainsäädäntöehdotuksen kanssa, joka kaikki nämä vaatimukset täyttää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille. Olette kovin tehokas, koska minun velvollisuuteni ja oli kertoa tästä tarkistusten määräajasta. Mutta oikein hyvä, oikein hyvä. On paljon tärkeämpää, että herra valmistelija tämän kertoo Envi, Valiokunta-äänestys on kesäkuussa, joten aikaa on. Joten oikein hyvä määräaika, siis 8. huhtikuuta, kuten sanoittekin. Kiitos kovasti keskustelusta. Kiitos, että osallistuitte. Ja nyt meillä on kohta 17. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 22. toukokuuta 2001 annetun direktiivin toimeenpato, joka koskee tekijän oikeuden ja lähioikeuksien tiettyjä piirteitä ja niiden yhteis- yhdenmukaistamista tietoyhteiskunnassa. Meidän valiokunnalla on erittäin tärkeä asia. Teki teolliset tekijänoikeudet. Mehän vastaamme tutkimuksesta, innovoinnista yleisesti ottaen ja vastaamme myös tietoyhteiskunnasta. Valmistelija. Lausunnolle on herra Jose Blanco López. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin esittää kiitokseni kaikille mukana olleille, kun tämä on niin tärkeä aihe. Kun puhutaan kulttuurista ja taiteellisesta tuotannosta, niin puhutaan sitä, mitä me olemme. Kun on kyse Euroopan erilaisuudessa muuhun maailmaan nähden. Tämä on osa kulttuurista rikkautta ja monimuotoisuutta, tärkein pääomamme. Ja siksi, kun puhutaan teollisuudesta, taloudellisesta toiminnasta, niin on kyse miljoonista työpaikoista. Erilaisista kulttuurialoistakin tässä on kyse. Yli 7 miljoonaa työpaikkaa on kyseessä. 4,2 prosenttia BKTstä. Ja se on luonut todella työpaikkoja jopa vielä talouskriisin aikanakin. Meidän velvollisuutenamme siis on saada aikaan hyviä sääntöjä, jotta voidaan suojella kulttuurituotantoa yhteiskuntana ja erilaisena kulttuurina. Ja se on myös taloustoiminnan ja rikkauden moottori. Ja tämän ja monen muun syyn takia olen pyrkinyt tässä suojelemaan kulttuurituotantoa se on myös yksi tapa myös suojella kulttuuritarjontaa. Taiteellinen tuotanto ja kulttuurituotanto ovat tärkeä osa digitaalista kulttuuria ja taloutta. Ja sen pohjalta syntyy erilaisia kulttuureita ja talouden aloja. Ja se varmasti saa aikaan myös taloudellista toimintaa, kilpailukykyä ja työpaikkoja. Nimittäin ilman säällistä palkkiota ei saada aikaan elävää toimintaa, eikä ole tarjolla myöskään kulttuuria. Ja on aivan selvää, että 14 vuotta on kulunut siitä, kun hyväksyttiin direktiiviä, ja nyt on totta kai syytä ruveta tarkistamaan sitä. Mutta kyllä pitää paikkaansa, että eteenpäin on päästy. Tässä on tehty selvityksiä, tutkimuksia, on eri osapuolten kanssa käyty keskusteluja ja todettu, että ja nyt on aika pitkälle myös saatu aika hyvät digitaaliset markkinat ja tuottajilla myös oikea korvaus ja tehokasta jakelua, joka on myös oikeudenmukaista koko kulttuurin alan osalta. Ja kun ei ole mitään vaikeuksia puolestaan on, kun sisämarkkinat ovat niin pirstaloituneet. Direktiivin myötä on saatu aikaan paljon ja me olemme saaneet myös lisenssointia esimerkiksi, se on yksi myönteinen esimerkki, ja näin saatu aika tasapainoisen joustava ratkaisu, jotta päästään nykyisistä esteistä liittyen tuotteiden valvonnan saatavuuteen. Kaikki tämä on tärkeää, mutta mikään ei ole mahdollista ilman, että me suojelemme niitä, jotka riippuvat tästä. Tekijästä on siis kyse, luojasta, taiteilijasta, ja siksi tässä on verottu siihen, että saadaan kunnolliset puitteet, jotka vahvistaisivat sopimusasemaa suhteessa muihin tässä arvoketjussa. Ilman luovia taiteilijoita ei ole tätä luovaa alaa eikä teollisuutta, eikä myöskään ole silloin tarjolla monipuolisesta rikasta kulttuuria. Siksi digitaalisen kulttuurin ympärillä on tullut uusia mahdollisuuksia, että vielä paremmin voidaan kansalaisille tarjota kulttuurituotteita – jotta voidaan kehittää uusia innovoivia aloitteita myös yritystoiminnan kannalta. Mutta täytyy ottaa huomioon myös vaarat. Niistä mainittakoon muun muassa se, että täytyy pystyä tarjoamaan tekijänoikeuksien haltijoille kunnollinen korvaus tuotteista. Ja siksi tämä on pidettävä mielessä joka päivä. Ja siksi on järkevää, että minkälaista tarkistamista tässä sitten tehdäänkin, niin tässä huomioidaan tekijänoikeuksien haltijoita ja heidän oikeuksia niin, että saadaan kunnon selkeät oikeudelliset puitteet, saadaan aikaan oikeusvarmuutta ja näin helpottaa myös kulttuuritarjontaa. Ja totta kai täytyy löytää oikea tasapaino, kun suojellaan tekijänoikeuksia, mietitään oikeuksien haltijoiden kunnollista palkitsemista ja niin, että saadaan aikaan dynaaminen digitaalinen ympäristö niin, että voidaan luoda myös hyvää sisältöä. Tämä on ollut myös tavoitteena tässä minun juuri esittelemässäni lausunnossa. Uh, thank you very much, kollega. Uh, Kiitos kollega valmistelija. Nyt sitten varjoesittelijät, valmistelijat, rouva Valean, varapuheenjohtajamme. Thank you, Chair. Uh, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää lausunnosta, jonka meille täällä esitteli. Minusta se on hyvä lähtökohta keskusteluillemme ja tuen täysin kaikkia kohtia, jotka siinä on tullut esille ja tavoitteita, jotka siinä ovat. Siitä huolimatta tulen tekemään muutamia tarkistuksia, jotta voin rikastaa tätä lausuntoa. Mehän tiedämme, mitä rajoitteita luonnoksen laatijalla on ollut tätä tehdessään, jotta lisättäisiin myöskin panoksia kysymyksissä, jotka ovat nousseet esille keskusteluissa, jotka ovat liittyneet oikeusvaliokunnan mietintöön. Ennen kaikkea aion tarttua joihinkin asioihin, jotka ovat hyvin tunnettuja ja joista varmasti, joita varmastikin myöskin käsitellään komission ehdotuksessa ja oikeusvaliokunnan mietinnössä. Yksi on alueellisuus, joka on ollut yksi pääsy siihen, miksi komissio on halunnut uudistaa teollisia tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja aivan oikein online-sisällön sisällyttäminen on olennaista ajatellen ilman digitaalisia sisämarkkinoita. Mitä sen tulee tekstiin? Meidän pitäisi katsoa, miten voitaisiin saada tästä helpommin tutkimustarpeiden saatavilla olevaa niin, että kuitenkin julkaisijat säilyttävät oikeuden valvoa tekstejä myöskin teosten käyttäminen, jotka on tehty hyvin tärkeästä aiheista, niitä kuitenkin kuka tahansa voi nyt energiayhtiön myötä tulla hyvin luovaksi kirjoittajaksi, me olla varovaisia, että alkuperäiset tekijät, teosten tekijät ja luojat ovat niitä, jotka saavat asianomaisen tunnustuksen. Pitää jatkaa keskustelua, neuvotteluja tekijänoikeusannollisista puitteista kummallakin puolen Atlantia kauppaneuvottelujen yhteydessä, niin että voimme varmistaa sen, että tarpeettomat esteet, jotka koskevat markkinoille pääsyä, että niitä voidaan välttää silloin, kun on kysymys tekijänoikeuksista. Uskoakseni kaikki nämä asiat ovat hyvin tärkeitä meidän valiokunnallemme, ja meidän pitää lähettää selkeä kanta oikeusvaliokunnalle, että tuemme eh, tekijänoikeuspuitteiden uudistamista ajatellen nimenomaan digitaalista kehitystä ilman, että kuitenkaan vähennetään tekijänoikeutta, joka säilyy oikeudessa perustana luovuudelle ja innovaatiolle Euroopassa. Thank you uh, very, very much, madam, and you are... Kiitos teille, rouva, olette täysin oikeassa, kun muistutitte meitä juurivaliokunnasta, koska se on asiasta vastaava valiokunnanta ja Siellä on pyritty lupaa tehdä toimeenpanoraportti vuodelta 2001 asti. Siitä, miten sopetetaan lainsäädäntöä tekniseen kehitykseen ja erityisesti tietoyhteiskuntaan. Eli kaikki on hyvin tärkeää meidänkin kannaltamme. Kiitos teille. Sitten Aldesta. Niin, puheenjohtaja korjaa, että kyseessä on Herra. Kirjauda Vidal on Aldesta ja äsken oli todellakin EPP-ryhmä puheenvuoro. Kiittäisin valmistelija ensinnäkin erinomaisesta tehdystä työstä. Kulttuuri ja luova ala luovat tärkeästi kasvua ja työpaikkoja Euroopassa, mutta myös antavat panoksensa sosiaaliseen osallistamiseen ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Tällaiset dynaamiset alat luovat edelleen työpaikkoja kriisistä huolimatta kuitenkin. Eurooppalaiset markkinat ovat edelleen sirpaloituneet. Harmonisoinnin puute ja rajoitukset, jotka lisä, liittyvät alueellisiin esteisiin estävät kehitystä ja uuden liiketoimintamallit ja sähköiset palvelut ovat tulleet esille copyright-tekijänoikeusdirektiivin hyväksymisen jälkeen vuonna 2001. Tekijänoikeus on kulttuuripolitiikan kulmakivi. Se tukee luovuutta, innovatiivisuutta ja kulttuurituotteiden saatavuutta. Kuitenkin nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä täytyy räätälöidä paremmin digitaaliseen ympäristöön, jotta digitaaliset sisämarkkinat voidaan toteuttaa, jotta voidaan varmistaa se, että luojat, kulttuurituotteiden luojat saavat reilun korvauksen. Sen vuoksi edellytään sitoutumista komissiolta siihen, että tekijänoikeuskehys modernisoidaan niin, että se sopii digitaaliaikaan. Monta aluetta kostava lisensointi on alustava vastaus fragmentoitumiseen, mutta enemmänkin täytyy tehdä. Täytyy löydää tasapainoisia ja joustavia ratkaisuja maantieteellisen esteiden ylittämiseen. Harmonisoinnin puute eu luo myös oikeudellista epävarmuutta. Uskon, että ainakin ydinhyväksynnille pitäisi tehdä pakolliseksi. Tietysti poikkeusten ei pitäisi olla ristiriidassa kulttuurituotteiden käyttämisen kanssa eikä pitäisi olla ristiriidassa legitiimien intressien kanssa, kulttuurituotteiden luojien kanssa. Pitäisi ottaa huomioon nämä asiat myöskin direktiivin toimeenpanossa ja sokerina pohjalla täytyy pureutua kansallisiin yksityisiin tekijänoikeuksiin, joka on hyvin vanhentunut järjestelmä. Se on haitallista kuluttajille ja komission täytyy varmistaa se, että yhteentoimivuus on parempaa laitteistoissa, jotta voidaan kuluttajien valintoja tukea ja estää markkinoille hallitseva asema. Tämä on tärkeä reilun kilpailun kannalta. Kiitos. Speaking time. I'm sorry I had to disturb you uh, one hour ago because Commissioner was. Uh, We had. Niin, puheenjohtaja huomenta on hyvä puheenvuoro. Äh, ja sitten on Ernst Kuen ryhmäpuheenvuoro. Ja vielen Kiitos. Kiitos todellakin ensin esittelijälle lausunnosta. Haluaisin aluksi todeta perustavanlaatuisesti, että me olemme sitä mieltä, että tekijän oikeuden uudistaminen on todella välttämätöntä, mutta haluaisimme tuoda mukaan vielä yhden ulottuvuuden, joka ei ole noussut vielä esille, nimittäin jakamisen kulttuuri, joka on välttämätöntä jotta ammatillisesti luovaa toimintaharjoittajat voisivat myöskin saattaa teoksensa tietoon. Tähän jakamisen kulttuuri liittyy myöskin se, että tieto on vapaasti saatavilla ja tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Nyt palatikseni tähän mietintöön, jota tämä lausunto koskee, siis me tuemme lähtökohtaa täysin, että kysymys on, olisi yhdestä ainoasta eurooppalaista tekijänoikeussäädöksestä, eh, joka korvaisi kansalliset säädökset. Tämä, tämä asioita pitää tukea, tämä on oikeusvarmuutta ja tämä on asia, joka pitäisi ottaa selvästi esille tässä lausunnossa. Miten sitten lausuntoon tulee? Siinä on monia hyviä asioita, mutta on myöskin epäselvyyttä. Esimerkiksi kohdassa kolme. Me haluamme, että vuoden 2001 direktiivi, että sitä muutettaisiin mutta niin, että saataisiin parempi tasapaino käyttäjien ja muiden tahojen välillä, jotka ovat näiden teosten luojia. Mitä sitten tulee kohtaan viisi? Se ei voi jäädä tähän muotoon, ei pelkästään, niin tässä olen pit, palaamassa nytkin Julia Reidan mietintö, nimittäin on vaatimuksia jostain komissiolle, että pitäisi rajamaan kaikkia poikkeuksia – koskevaa direktiiviä. Tavoitteena on se, että sisämarkkina olisi yhtenäinen mahdollisuus tutustua kulttuurilliseen tarjontaan ja parantaa oikeusvarmuutta. Tämä pitää sisältää tähän sitten kohta 17 hyvä, se on erittäin tärkeää, koska siinä on myös vammaisten käyttäjien näkökanta mukana. Se on hyvä, se miellyttää meitä. On todellakin työtä vielä pitää tehdä ja tulemme tekemään tästä omat tarkistuksemme. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitos teille näistä huomioista. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja sitten jos voisin pyytää, että komission edustaja herra Giorello, hän on konepääosastolta. Thank you, thank you chair, thank, thank you. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kiitos puheenvuoroistanne ja tähän asti tekemästänne työstä. Komissio voi puhua aivan lyhyesti tässä vaiheessa. Me seuraamme suurella mielenkiinnolla keskustelua Euroopan parlamentissa, myös tarkistuksia, joita on valiokunnassakin tehty mietintöön, ja totta kai seuraamme muidenkin valiokuntien keskusteluja. Nyt komissio vain vahvistaa, että tämä on meidän toimintaohjelmassamme. Aiomme tehdä säädösehdotuksen tekijänoikeuksista myöhemmin tänä vuonna. Mitä lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Mitä huomioidaan ehdotuksessa, mikä olisi sen sisältö. Kuten aikaisemmin puhuin jo juurivaliokunnassakin tästä, niin totesin, että on hyvä pitää mielessä, että tänä vuonna etusijalla meillä on se, että voidaan puuttua kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, suurimpiin esteisiin digitaalisissa sisämarkkinoissa digioikeuksien osalta, mutta totta kai voidaan miettiä laajemminkin tätä jatkotyössä komissiossa. Se ei välttämättä tule kuitenkaan mukaan säädökseen tällä vuonna, mutta kuten totesin nyt, komissio kuitenkin vielä miettii eri vaihtoehtoja yksikköömme sisällä. Ja sitten teemme säädösehdotuksen myöhemmin tänä vuonna. Kiitoksia kovasti. Thank you. And, uh... Kiitos. Ja nyt palaamme sitten valmistelijaan. Pyydämme hänen, häntä esittämään hänen loppuhuomionsa. Kiitos. Mä no, no ennen tätä keskustella lyhyesti kokoontua kollegojen kanssa, kun olette esittäneet noille kriteerinsä, siis varjoesittelijät ja monista asioista olen yhtä mieltä niistä epävarmuuksista, jotka, joita heillä on sen osalta, miten voidaan kehittää digitaalisia yhteiskuntia Euroopassa, kuitenkin eh, samanaikaan kehittäen kulttuuriperinteitä ja helpottaen eh, kulttuuria, joten tässä aikaan tasapainoa ja minusta mutta että ajattelin sitten erilaisia osapuolet ovat kiinnostuneita ja myönteisesti voitaisiin sanoa, että kehitys ja toive kehittää kulttuuriteollisuutta tietenkin tällaisena aikana, jotta pidän nyt hyödyntää sitä, niin saadaan uusia työpaikkoja, investointeja ja saadaan myöskin innovatiivista Kielteistä on sitten se, että on jatkuva houkutus tekijänoikeuksien kautta saada yhteenottoa tekijöiden ja käyttäjien välillä. Ja meidän täytyy äh, tarttua yhteen asiaan, joka on erittäin keskeinen, mutta meidän täytyy suojella, äh, jos me suojele tekijöitä, ei synny sisältöä, joten me kaikki menetämme silloin jotakin, joten täytyy olla oikeudenmukaisia korvauksia. Ja tästä lähtien äh, täytyy keskustella, mitä, sitä, minkälaisia on poikkeuksia, Mm, ja kysymykset, jotka liittyvät rajoihin ja niin edelleen. En tunne kaikkia yksityiskohtia tarkistuksista, mutta meillä on mahdollisuuksia päästä sopimukseen. Minä itse tulen tekemään joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät nimenomaan tutkimukseen ja koulutukseen ja nimenomaan digitaaliseen käyttöön on katsottava, että löytään, olisi väärin puhua hyvistä ja pahoista, mutta kysymys on mallin muutoksesta ja siitä, että näiden teollisuudet ovat äh, usein vastanneet nimenomaan äh, käyttäjien äh, vaatimuksiin, jossa on näissä mahdollisuuksia, miksi musiikin alueella siihen, että kuluttajalla on helpompi pystyä käyttämään, mutta pitäisi saada myöskin helpotuksia lisensointeihin, mitä on kuitenkin varovaisia, niin että kun tapahtuu muutoksia sektorilla, joka ähm, voi luoda työpaikkoja dramaattisen kriisin aikana. Muuten äh, esimerkiksi tämä yksi lisenssi, sillä voisi olla vaikutuksia pieniäkin suurin yrityksiin ja myöskin se voisikin vähentää toimivaltaa ja myöskin johtaa siihen, että vähentää kilpailua myöskin johtaa siihen, että olisi vähemmän eurooppalaista sisältöä. Ja on erilaisia esityksiä, jotka ovat äh, sellaisia, liittyvät musiikkiin ja kirjallisuuteen, mutta todellakin tärkeää, että me jos siis lähikuukausina pystyä keskittymään nimenomaan siihen, että pyritään katsomaan tätä uudistusta, joita komissio ilmoittanut tekevänsä, tulemme joka tapauksessa tukemaan hyvin huolellisesti erilaisia tarkistuksia. Ja tässä kun on prosessi, joka liittyy nimen hyväksymiseen, niin meillä on mahdollisuuksia pyrkiä etsimään tasapainoa, joka on oikeudenmukainen ja niin välttämätön. Kiitoksia. Kiitos, vahva viesti. Keskustelumme lopuksi hyvin vahva viesti kollegoista se riippuu ja juurivaliokunnasta, että, että tuleeko sopua viestistä, mutta se oli ainakin selvä viesti. Ja tätä täytyy nyt ajatella syvällisesti, joten kiitos keskustelusta. Se oli kohta 17, kohta 18 muut asiat. En näe muita asioita. Vai oliko siellä? Ei, ei mitään. Selvä kokous. Eikö määräaika tarkistuksille, niin aivan oikein. 25. maaliskuuta huomenna kello 12. Hyvät kollegat, kohdassa 17 huomenna kello 12. Tarkistuksen määräaika. Seuraava kokous 14. huhtikuuta 2015 9.12.30 ja kello 15.18.30. Kiitos kovasti yhteistyöstä. Hyvä osallistumisaste tuossa noin kuukauden kuluttua nähdään Itre-valiokunnan kokouksessa ja monesti ennen sitäkin. Kiitos.